Colleagues, let us start. Um, Kollegat, voisimme aloittaa tämän kokouksen. Tänään meillä on kolme kuulemistilaisuutta, mutta ensimmäinen kohta esityslistalla on esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Onko esityslista luonnokseen huomioita tässä vaiheessa? Jos ei, niin voimme hyväksyä esityslistan. Ja sitten tiedoksi, niin kuin aina, kokous äh, lähetetään suorana internetissä. Tulkkaus saatavilla 20 kielellä. Ja näin ollen äh, pöytäkirjat toimitetaan kuudes, on toimitettu kuudes päivä teille kaikille edellisestä kokouksesta. Nyt voinkin siirtyä esityslistan kohtaan kolme, joka on yhteisen tutkimuskeskuksen lohkoketjuja sekä tekoälyä käsittelevien kahden kertomuksen esittely. Todella mielenkiintoiset aiheet ja uskomme ja toivomme oppivamme paljon. Palavora ja Massimo Kraija yhteisestä tutkimuskeskuksesta ovat tulleet kertomaan meille näistä. Tervetuloa teille. Yhteinen tutkimuskeskus tarjoaa tukea ja riippumatonta tieteellistä tietoa Euroopan politiikan suuntaviivoja varten. Tätä esityslistan kohtaa varten olemme varanneet 45 minuuttia aikaa. Jos haluatte kollegat pyytää puheenvuoroa, niin pyytäisin teitä kääntämään tuon nimikortin hattinne pystyasentoon. Nyt vieraamme Vavadoro ja Kralia saavat puheenvuorot. Kuusi minuuttia puheaikaa kummallekin ja tämän jälkeen kuulemme sitten koordinaattorien puheenvuorot, mutta ensin esitykseen. Olkaa hyvä. Good afternoon. Thanks to the committee for having us here today. Kiitos valiokunnalle siitä, että saamme olla vierainamme. Olemme julkaiseet tämän lohkoketju kertomuksen viime vuonna. Meillä on kuusi eri yksikköä, jotka ovat tehneet työtä eri komission pääosastojen alaisuudessa ja tämä on kooste näistä tutkimuksesta. Olemme tunnistaneet lukuita muutoksia rahoituksesta hallinnointiin. Olemme pyrkineet saada aikaiseksi myös katsauksen tuleviin suuntauksiin. voitte saada nämä peruskäsitteet tietoonne joko tästä esityksestä tai nettisivuiltamme. En käy kaikkea lävitse, mitä tämä kaikki tarkoittaa, mutta voin todeta, että lohkoketju äh, teknologia on sellaista, että se vastustaa aikaa ja älysopimuksia voidaan esimerkiksi tehdä useiden kumppaneiden välillä. Mielelläni selitän sitten näistä lisätietoja, jos haluatte. No sitten vielä myönteisiä seikkoja. Toiminta on mahdollista laajentaa, hyötyjä saadaan laajennuksesta, tietosuoja on huomioitu ja niin edelleen. No niin, ensinnäkin ekosysteemijärjestelmät ovat mahdollisia paikallisilla Euroopan tasolla. Tässä näette esimerkiksi tilanteen rahoituksen näkökulmasta startup-yrityksissä – Tämä tutkimus perustuu siihen, että yhdistynyt kuningaskunta on vielä EUn jäsenvaltio. Ensinnäkin perehdyimme mahdollisuuksiin ja haasteisiin ja mahdollisiin käyttökohteisiin. Ensinnäkin rahoitussektorin mahdollisuudet. Korostaisimme sitä, että lohkoketjuteknologia on mahdollistanut vaihtoehtoisten valuuttojen käytön. Siinä ei tarvita mitään keskusviranomaista tai vastapuolta niin ikään rajat ylittävät maksut voisivat hyötyä äh, reaaliaikaisesta raportoinnista. Sitten on myös haasteita, jotka näette tässä kuvassa. Suurin osa kryptovaluutoista edelleenkin on hyvin äh, volatiileja ja myös äh, alttiita keinottelulle. Sitten myös kryptovaluuttoja täytyy jollakin tavalla säännellä. Sitten Teollisuus, kauppa ja markkinat. Olemme äh, perehtyneet viiteen eri alaan. Äh, digitaalinen sisältö, terveysala, jalostusteollisuus ja niin edelleen. Olemme saaneet 250 sidosryhmältä äh, panoksen tähän hankkeeseen. Sitten meillä on tällainen Gossip Chain-hanke, jossa luova teollisuus ja IP-ala on ollut mukana – Kyse on siitä, mitä tapahtuisi, jos arvokkaita tietoja voitaisiin rekisteröidä johonkin lähiympäristöön. Lisätietoja löydätte myös tästä prototyypistä halutessanne. Sitten kun ajattelemme teollisuutta, kauppaa ja markkinoita, niin olemme perehtyneet myös etuihin tällä alalla. Ter- turvallisuus paranisi ja myös alkuperä- ja omistajuustiedot sisällön suhteen paranesivat, On myös keskeisiä haasteita. Se liittyy esimerkiksi lainsäädäntökysymyksiin, verkostoihin ja siihen, että on puutetta selkeistä säännöistä, esimerkiksi näiden älysopimusten suhteen. Sitten olemme perehtyneet myös lohkoketjun mahdollisuuksiin hallinnossa. Datan koskemattomuus, avoimuus, ja se, että on myös mahdollisuuksia pitää erilaisia rekistereitä helpommin. Haasteitakin on. On esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, jotka liittyvät aiempiin järjestelyihin ja mitä tämä vaikuttaa. Julkinen sektori todennäköisesti joutuu tyytymään siihen, että toimintaa kehitetään sillä tavalla, että eri sidosryhmät ovat mukana ja ikään kuin laajentavat tätä toimintaa. Me päätimme laatia 11 keskeistä viestiä. Nämä eivät ole tärkeysjärjestyksessä, vaan pikemminkin sekaisin. Kaikki nämä tiedot löydätte myös tästä kertomuksesta ja voitte perehtyä niihin myös nettisivuilla. Ensinnäkin kryptovaluutat ja rahoitussovellukset, globaalit ekosysteemit pääomamarkkinoilla – tässä ei tarvita mitään yksi koko sopii kaikille mallia. Sitten totta kai myös haasteita ja pullonkauloja on odotettavissa. Onko vielä minuutti aikaa? Lohkoketjuun liittyy se väärinkäsitys, että kyse olisi vain ja ainoastaan luottamuksesta kolmansen osapuolten välillä. Myös Vaihtoehtoja varmasti syntyy ja toimijat toimivat samaan malliin kuin tähänkin saakka. Esimerkiksi niin, että äh, tarkistetaan osallistujien mukanaolo, datan validiteetti ja myös vastuukysymykset äh, tarkistetaan. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joita haluamme nostaa esille. Kaikki puhuvat lohkoketjusta ikään kuin se olisi jonkinlainen kone. Tämä on paljon monimutkaisempi äh, kehys, jossa toimitaan. Sitten myös säätely on pikkuhiljaa kirimässä kehitystä. Tarvitamme myös pilottitoimintaa ja kokeellista toimintaa ja seurannan täytyy totta kai yhdistyä myös säätelyyn. Tärkeää on pyrkiä ennakoimaan tapahtumia, ei pelkästään keskittyä tämänhetkiseen tilanteeseen. Kiitos. Thank you. Thank you very much. And next... Kiitos. Ja sitten tekoälystä. Olkaa hyvä. Well, thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Minulla on suuri ilo olla täällä tänään iltapäivällä. Lyhyesti haluan vain käsitellä muutamia kysymyksiä, jotka liittyvät tekoälyyn ja sitten sitten ehkä äh, kysymyksiin voi vastata. Äh, te tiedätte, että tekoäly äh, tänä päivänä on hyvin suosittua, kaikki puhuvat siitä, mutta se mikä on tärkeää ymmärtää on, että tämä ei ole ainoastaan yksi menetelmien ja teknologioiden perhe, vaan se on osa kokonaista teknologiaryhmää, josta lohkoketju on yksi, esineiden internet on toinen, 3D-tulostus, erilaiset erilaiset eh, laskentamenetelmät, kaikki nämä eh, kuuluvat yhteen ja ne muutavat eh, merkittävästi meidän elämäämme. Siksi puhumme digitaalisesta muutoksesta, koska se vaikuttaa meidän elämäämme siihen, miten työskentelemme, miten matkustamme, miten opiskelemme mm, miten vietämme aikaa. Kaikki elämän alat ovat sellaisia, että tekoäly vaikuttaa niihin. Mutta te tiedätte hyvin, että on olemassa merkittävä geopoliittinen taisto Yhdysvaltain ja Kiinan välillä keinoälyn herruudesta. Kiina on investoinut hyvin paljon tekoälyyn ja se muuttaa liiketoimintamalliaan siitä, että se tuotti ennen hyvin paljon tuotteita halvalla. Nyt se on siirtymässä korkealaatuisiin tuotteisiin ja siksi se on investoinut hyvin paljon 5G ja tekoälyyn erityisesti. Ja Yhdysvallat tietenkin dominoi erityisesti kaupallisilla yhtiöillään meillä on nyt tämä Huawei-taistelu, mutta tämä on vain jäävuoren huippu tässä kilpailussa. Tämä kilpailu näkyy erityisesti äh, siinä, kuka omistaa tietoa. Miksi näin on? Äh, koska äh, tekoäly kehittyy siksi, että meillä on paljon tietoa, mutta se kehittyy ainoastaan, jos on paljon dataa, jotta pystyy kehittämään näitä algoritmeja. Ja sen takia eh, omistajuus eh, tai mm, tiedon saanti, eh, tiedon hallinta on tärkeää. Kiinassa valtio hallitsee kaikkea tietoa, jopa henkilökohtaista tietoa, jopa kasvo kuvia 200, 800 miljoonan äh, internetin käyttäjän kasvokuvia. Ja siksi Kiina on edellä kasvojen tunnistusteknologiassa, koska heillä on kaikki nämä kasvot käytettävissään. Äh, Yhdysvaltain kaupalliset yritykset äh, dominoivat ja muuta dataa, koska me annamme tämä datat. 87 prosenttia kaikista hauista tehdään Googlella. Kaikki sosiaalisen median alustamme ovat yhdysvaltalaisia. Me tarjoamme heille näitä dataa, mutta kerromme myös, miksi tämä data on tärkeä Tarjoamme siis kontekstia, jota tarvitaan näitä algoritmeja varten. Ja tässä yhteydessä me tiedämme, että Eurooppa yrittää löytää oman paikkansa. Se ei ole kiinalainen valtion johtama malli, eikä tämä pelkästään kaupallinen yhdysvaltalainen malli. Eurooppa yrittää löytää löytää tällaisen eettisen ja ihmiskeskeisen mallin, joka vahvistaa ja edistää Euroopan unionin arvoja. Tässä, näissä puitteissa yhteinen tutkimuskeskus on tehnyt erilaisia tutkimuksia tässä seuraavalla kalvolla näette, että olemme tehneet kertomuksen tekoälystä, jolla yritetään antaa kokonaiskuvaa teknologian näkökulmasta, data, taloudellinen, eettinen, yhteiskunnallinen ulottuvuus, yhteiskunnan kestävyys. Ja haluamme tarjota tämän niille kollegoille, jotka politiikkaa laativat ja haluamme myös vaikuttaa tähän koordinointiin tekoälysuunnitelmaan, joka hyväksyttiin 2019 joulukuussa. Tässä halutaan koordinointoa toimintaa kaikilta jäsenvaltioilta, koska kukaan ei pysty yksin näihin haasteisiin vastaamaan. Ja halutaan noin 20 miljardin investointeja vuosittain. Tässä mm, valvotaan tai katsotaan, millaisia investointeja jäsenvaltiot tekevät ja millainen vaikutus näillä investoinneilla on. Me olemme tut- yhteisessä tutkimuskeskuksessa tämän AI Watchin perustaneet, joka on komission palvelu yhdessä äh, Connect-pääosaston ja muiden palveluyksiköiden kanssa valvoaksemme äh, tekoälyn äh, tilannetta. Tässä vaan näkemys siitä, mitä teemme. Me katsomme globaalia maisemaa ja tässä nähdään, miten Yhdysvallat, Kiina ja EU ovat johtoasemassa toimijoina. On noin 35 000 merkittävää toimijaa sekä tutkijoita että yksityisiä yrityksiä, jotka toimivat tekoälyn saralla ja näette, äh, kuinka merkittäviä nämä kolme äh, blokkia ovat. Nämä punaiset pisteet näyttävät mm, toimijoiden määrän jaettuna BKT. Tämä äh, siis nyt näyttää myös ne valtiot, jotka pelaavat raskaammassa sarjassa. Euroopassa näette, miten tämä on jakautunut maittain, ne maat, joissa on merkittävästi toimintaa. Tekoälyn saralla on yhdistynyt kuningaskunta, joten sen ero EU-sta eh, e on asia, johon on puututtava. Sitten näytän teille hieman, miten temaattisesti ollaan erikoistuttu. Yhdysvalloissa olemme varsin vahvoja robotiikan alalla ja sitten palvelujen alalla, palvelualustojen alalla ja samoin kuin... Ähm, automaattisten äh, ajoneuvojen ja verkostoituneiden ajoneuvojen suhteen. Yhdysvallat ovat hyviä alustojen suhteen ja Kiinassa kasvojen tunnistuksen äh, saralla. Robotiikassa olemme vahvoja Euroopassa, olemme vieläkin suurimpia äh, viejiä, mutta olemme myös suurimpia tuojia, olemme siis hyvin avoin talous. Tämä on tärkeää, mutta Kiina on ohittanut meidät vähän aikaa sitten merkittävimpänä tuottajana mutta se yleensä palvelee lähinnä sisämarkkinoita. Jos menemme tutkimukseen ja kehitykseen, näette jälleen maakohtaisen jakauman ja ketkä ovat avaintoimijoita maailmassa. EU on hyvässä asemassa ainakin edistyneimmässä tutkimuksessa. Katsotaan myös tekoälyä julkisissa palveluissa. Meillä on useita tapaustutkimuksia ja julkinen hallinto tekee kokeita tekoälyllä, mutta ne eivät tee kovinkaan paljon. Johtopäätös Päätös on eh, se, että tekoäly on suuri mahdollisuus. Euroopalla on paljon haasteita. Tämä on maailmanlaajuista kilpailua, mutta meillä on hyvää tutkimusta, eh, vahvat eh, sääntelypuitteet ja meidän täytyy nyt hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Viimeinen viestini on, että tulevaisuus ei ole vielä selvä. Meidän täytyy luoda omaa tulevaisuuttamme ja jos emme sitä tee, niin joku muu sen tekee. Kiitoksia. Kiitos esityksestänne. Puheenjohtaja mikrofoni ei ole päällä. Oh, coordinators one minute. Tosiaan koordinaattorit saavat puhua ensin ja tämän jälkeen muut jäsenet. Edustaja Karvalio. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä oli todella mielenkiintoinen esitys ja te kyllä veditte hyvin yhteen ne merkittävät haasteet, joita meillä lähitulevaisuudessa jo edessämme on. Ei saa käydä niin, että tämä teknologia muutos karkaa käsistämme. Te totesitte, että meillä on edellä käyvää tutkimusta, meillä on vahvat eettiset puitteet ja näin ollen hyvä tilanne. Myös merkittäviä johtavia yrityksiä, mutta historia on kyllä osoittanut, että että vaikka kaikki nämä ainesosat olisivatkin olemassa, Eurooppa ei välttämättä onnistu pitämään johtajuutta käsissään. Ja te mainitsitte asian, joka huolestuttaa meitäkin, nimittäin alustat ja että tarvittavia alustoja ei Euroopassa vielä ole, joten mikä on teidän neuvonne? Mitä voimme tehdä sen varmistamiseksi, että tällä kertaa – Eurooppa ei päästä johtoasemaa käsistään ja että 5Gstä tulee merkittävä muutos ja siirtymä niin yhteiskunnallemme kuin yrityksillemmekin ja että teknologia johtoasema pysyy käsissämme. Näin ei aina ole tapahtunut aiemmin ihan lähihistoriassakaan, kun teknologia murroksia on tapahtunut. Kiitoksia edustaja Toija SND. Kiitos. Minäkin haluan kiittää juuri äsken kuullusta ja tästä viimeisemmästä osasta. n osalta saimme hyvin merkittäviä tietoja. Nämä ovat tärkeitä tietoja päätöksentekijöille. Kysehän on alasta, joka kehittyy kovasti ja pitkälti puhumme pioneeritutkimuksesta. Omassa jäsenvaltiossani Italiassa ja Lombardiassa on juuri käynyt niin, että minulle puhuttiin juuri näistä aiheista, eli melkomoinen yhteensattuma. Kysymykseni onkin seuraava. Kollega kysyi äsken, miten voimme säilyttää meidän teknologisen suvereneutemme esimerkiksi 5G. Ja sitten on kysytty myös sitä, miten voimme säilyttää kykymme eh, yrityskentällä. Eurooppa on robotiikassa johtoasemassa ja mehän tiedämme, että meillä on hyvä eh, jalostusteollisuus ja teollisuus ylipäätään. Nämä ovat hyvin tärkeitä aloja. Miten teidän mielestänne voisimme käyttää näitä mahdollisuuksia, joita tutkimuksessakin eh, esiteltiin, jotta Eurooppa voisi säilyttää teknologisen asemansa esimerkiksi jalostusteollisuudessa ja tuottavassa teollisuudessa? Kiitos. Uh, for, uh... Seuraavaksi Renew. Ryhmä ei ketään, joten siirrytään vihreisiin. Edustaja Niinistö, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Ehkä tarttuisin nyt tuohon ajatuksenne tästä Euroopan johtoasemasta, ajatellen muun muassa myös 5Gtä. No miksi, mikä on estänyt meitä aiemmin tekoälyn tai 5Gn alalla olemasta johtoasemassa? Jotain tässä dynamiikassa on tapahtunut, että Yhdysvalloilla on ehkä sellainen startup-ympäristö ja kulttuuri, eh, josta meilläkin olisi opittavaa. 5Gstä puhuttaessa usein nousee esiin, että meillä on laajaa tietämystä alalla, mutta miten saisimme sitä markkinoitua myös Euroopan ulkopuolella ja osoitettua, että eurooppalaiset yritykset ja tutkimus ja kehitys voivat luoda turvallista 5G-teknologiaa, ettei se jää EUn sisäiseksi asiaksi, vaan että voimme ottaa johtoaseman maailmanlaajuisesti. Ja Euroopan tietotaito tekoälyn alalla ja tutkimus ja kehitys tällä alalla liittyvät muun muassa vaikkapa vihreän kehityksen ohjelmaan ja siihen, miten vihreää teknologiaa voidaan tukea tekoälyn kautta myös energiaan ja energiatehokkuusratkaisuihin tekoäly liittyy hyvin läheisesti. Euroopalla on paljon tällaista tietotaitoa. Eli kun tässä puhutaan B2B-tasosta, niin miten tästä saataisiin meille tällainen kilpailuetu? Kiitos. Kiitos. ID-ryhmästä ketään en näe paikalla, entäpä ECR. Niin ehkäpä minä voin itse esittää kysymyksen varakoordinaattorimme ei ole paikalla. Kysyisin, kun te puhuitte tästä eurooppalaisesta tavasta. Ajattelen tässä niitä aikoja, kun mm, puhuttiin vaikkapa kahden järjestelmän kilpailusta – joka sitten osoittautuikin äh, ikään kuin illuusioksi. Voitteko selittää meille, että minkälainen, äh, minkälainen luonne äh, yksityisten yritysten ja toisaalta sitten valtionjohtoisen teollisuuden välillä on siis kyllähän tässä varmaan jonkinnäköiset säännölliset markkinat tulevat kysymykseen, mutta miten tämä saadaan toimimaan? Ja toinen kysymykseni tietenkin kun katsotaan tilastoja ja Euroopan mahdollisuuksia ja potentiaalia erityisesti nyt Brexitin jälkeen, kun äh, kumppani lähtee, niin äh, kyllähän tämä tietenkin meitä huolestuttaa, että Eurooppa on pyrkinyt aina löytämään tasapainon kehityksessä – niin tällä uudella digialallakin täytyisi löytää ratkaisu, jossa koko Euroopan potentiaali saataisiin todella käyttöön. Kolmas kysymykseni liittyy lohkoketjuun ja energiaan. Te esityksessänne mainitsitte sen, että lohkoketjuteknologiaa voi olla hyvin tärkeää ja on tärkeää myös energia-alalla. Voitteko selittää meille hiukan yksityiskohtaisemmin, mitä tarkoititte, millä tavoin voitaisiin vaikkapa hyödyntää energiaa siirtymässä lohkoketjuteknologiaa. Voisiko se tukea meitä tässä? Ja onko sillä sitten myös ikään kuin tällä teknologialla näitä synkempiä puolia? Ajatellaan vaikkapa hiilijalanjälkeen liittyvää vaihdantaa ja vastaavaa. Sitten GUE ei ketään, joten nyt voimme ottaa nämä muut puheenvuorot äh, jäseniltä, ketkä haluavat puheenvuoron. E, edustaja Spiraki ensimmäisenä. Thank you, Chair, for giving me the floor. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni ovat perustavanlaatuisia, mutta joskus minusta tuntuu, että tarvitsemme enemmän yksityiskohtia näin tärkeästä aiheesta. Ensimmäinen liittyy siihen määrään rahaa, jota tarvitsemme, siihen investointien määrään, jota tarvitsemme, jotta meillä voisi olla kilpailukykyinen teollisuus tekoälyn alalla, koska Kiina on tässä voimakkaassa asemassa, samoin Yhdysvallat, ja me olemme keskellä. Me olemme vain osa tätä peliä. Meillä on kaksi suurta yritystä, Ericsson ja Nokia, mutta ovatko ne nämä ainoat ja miten voimme edetä niin nopeasti kuin vain mahdollista? Ja toinen tärkeä kysymys on, että uskotteko todella, että sääntelyn avulla pystymme vaikuttamaan eh, näihin kryptovaluuttoihin. Kryptovaluutan kehittyminen tulee olemaan paljon nopeampaa kuin mitä me pystymme laatimaan uutta lainsäädäntöä ja panemaan sitä täytäntöön eh, instituutioissa ja jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitos. E-, edustaja Pekkarinen, olkaa hyvä. Yes, thank you, Mr. Chair. Very short. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Tekoälyhän voitaisiin muutamalla sanalla kuvailla ja sitä, miten pitkälti se on riippuvainen siitä, miten me onnistumme tässä. Se on myös riippuvainen 5G-teknologiasta ja kvantti tietokoneista. Mehän kaikki tiedämme, että jo tällä hetkellä joissakin maissa on otettu jo edistysaskeleita myös 6G-teknologiassa. Missä määrin nämä kaksi teknologiaa, eli 5G ja kvanttiteknologia, meillähän ei ole tällaista tietokonetta EU-ssa verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Thank you very much. And the next... Kiitos. Seuraavaksi edustaja taas ei. Halusitteko puheenvuoron? Ei. Oliko joku muu vielä? Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Halusin kiittää tehdystä työstä ajatellaan 5G-verkkojen turvallisuutta ja jäsenvaltioiden kykyä puolustautua vaikkapa hyökkäyksiltä. Mehän saatamme olla jatkossa äärimmäisen riippuvaisia näiden verkkojen toimivuudesta. Kuitenkin yritysten täytyy koordinoida toimiaan ja kun nyt puhutaan 5G-verkkojen turvallisuudesta, Ähm, niin näihin riskeihin täytyy ähm, puuttua ja riskejähän on tunnistettu, mutta jäsenvaltiot eivät ole ryhtyneet äh, toimiin. Mutta ovatko jäsenvaltiot äh, edenneet nyt näissä äh, turvallisuustoimissa? Miten voi olla toimivat yhtenäiset markkinat, jos vaikkapa joku jäsenvaltio kieltäytyy yhteistyöstä tietyn yrityksen kanssa, mutta toinen jäsenvaltio taas ei. Ja tuleeko meillä myös sitten eurooppalainen sertifiointi? Tämä oli vielä kysymykseni. Kiitos. Ähm, Muita puheenvuoropyyntöjä ei ollut, joten nyt annan vieraillemme puheenvuoro vielä johtopäätöksiä ja vastauksia varten. Olkaa hyvä. Forgive me, Mr. Chair. I, there, there were some questions that... Pyydän anteeksi puheenjohtaja. Oli joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät tiettyyn aiheeseen, joten ryhmitän ne ja toivon, että ne jäsenet, jotka eivät ole, jotka, ovat nuo kysymykset esittäneet, eivät ole tyytyväisiä, eivät he eivät varmasti ole, niin sitten he kääntyvät takaisin puoleeni. Selvästikin on kyse siitä, miten ylläpidetään johtajuutta robotiikan saralla tai tutkimuksessa, jossa meillä menee hyvin, tai miten ylipäätänsä löytää oma tie. Äh, kun puhumme tekoälystä, puhumme menetelmistä, jotka ovat 40, 50, 60 vuotta vanhoja, mutta se, mikä on hyvin paljon muuttunut viimeisen seitsemän vuoden aikana, on äh, datan määrä ja prosessoinnin määrä, joka on tehnyt suuren muutoksen Eh, on aivan selvää, että strategiassa pitää olla erilaisia eh, reittejä. Meillä ei ole yhtä patenttiratkaisua kaikkeen, muuten olisimme sen jo löytäneet mutta on selvää, että suurempi eurooppalaisen tiedon valvonta, se, että käytetään paremmin sitä tietoa, joka meillä Euroopassa on, ja eh, tiedon käsittelykapasiteetin lisääminen ovat kaksi erittäin tärkeää aspektia. Eräs toinen aspekti, joka liittyy tähän 5G-kysymykseen, on paradigman muutos. Tähän asti me olemme pääasiassa käsitelleet kasvavaa tiedon määrää, jota on yhdistetty, kerätty suurissa infrastruktuureissa. Nyt kun siirrymme yhä enemmän esineiden internetin ja sensoreihin ja sensoriverkostoihin, niin tietokoneparadigma muuttuu. Sen sijaan, että meillä on pilviä ja tietokoneita, jotka tekevät suurta prosessointia, niin prosessointia tehdään yhä enemmän reunalla sensoreissa. Teidän äm, kännyköissäni on hyvin paljon prosessointikapasiteettia, eli prosessointia tehdään yhä enemmän reunalla, sensoreissa, satelliiteissa ja välitetään paljon vähemmän tietoa. Ja tämä paradigman muutos tulee murtamaan joitakin nykyisiä tilanteita, joita meillä on näiden alustojen suhteen. Nämä alustat ovat vahvoja, koska ovat keränneet niin paljon dataa ja mitä, vahvempia, mitä enemmän dataa niillä on, sitä vahvempia ne ovat. Sitten kun paradigma muuttuu, syntyy tilaa ja pystymmekö tuon tilan ottamaan haltuun, niin siitä on sitten kysymys, mutta mahdollisuus meillä on. kollegani kertoo sitten enemmän 5Gstä ja turvallisuudesta. Aivan selvää on, että vain yhteistyöllä pystymme selviämään, mitä enemmän äh, hajaudumme yksilötasolle, sen heikompia olemme. Tämä on sanottu täällä oikein hyvin. Lohkoketjuasiat jätän kollegalleni ja sitten kysymys 5Gstä, se liittyy hyvin paljon eh, siihen, että ollaan siirtymässä kohti esineiden internettiä ja prosessointia reunalla, joka vaatii eh, enemmän verkostoja, verkkoja. Ja nyt kollegani voi varmaan vastata. Yritän täydentää kollegan sanoja joissakin kysymyksissä. Ensinnäkin miten säilytämme teknologisen suvereniutemme ja voimme kehittää myös taloudellista, teknologista äh, ensisijaisuuttamme, ylivaltaamme tavallaan. Tämä tutkimushan, joka käsitteli lohkoketjua, käsitteli toisaalta myös teollisuutta ja havaitsimme lohkoketjusta sen, että yksi merkittävistä haasteista ei ole uusi koska tämä lohkoketjuteknologiahan on ollut olemassa vuosikymmeniä, nyt se on vain yhdistetty uudella tavalla. Mutta me emme voi vain luottaa näihin valtavan isoihin eh, ikään kuin yksisarvisiin. Me tarvitsemme lukuisia toimijoita, jotka tekevät työtään eri vauhdilla. Eurooppa ei ole Yhdysvallat. Siellä, jos yritys epäonnistuu, niin markkinat äh, sitten äh, toimivat ja syntyy muita toimijoita. Markkinakapasiteetti on merkittävää. Olemme nähneet lohkoketjun yhteydessä, että kun on pieniä yrityksiä ja niitä on paljon, niin sitten syntyy kriittinen äh, massa. Tämä pätee 5G, esineiden internettiin ja varmasti myös keinoälyyn, tekoälyyn. Yksi tärkeistä kysymyksistä Euroopassa tulevina vuosina on se, miten saamme nämä kaikki eri teknologiat konvergoitumaan. Tämä on uusi tilanne Euroopalle. Kuitenkin nämä teknologiat ovat olleet vuosikymmenen aikana jo käytössä teollisuudessa. Nyt me tarvitsemme näihin ratkaisuihin vielä lisäksi tekoälyn ja esineiden internetin mukaan. Eli no sitten tämä kolmas tie, siitä kuulimme ja siitä myös keskustellaan teknologian yhteydessä. Tutkimuksemme osoittaa sen, että on aika vaikeata saada tätä Euroopan ikään kuin kolmatta tietä keskeiseen asemaan. Meillä on kuitenkin sellaisia arvoja, jotka toimivat tällä hetkellä ja ne voisivat toimia yhtä lailla myös jatkossa – Meillä on sellaisia seikkoja, joita ei ole Kiinalla eikä ole Yhdysvalloilla. Me yritämme toimia eettisten arvojen ja suuntaviivojen pohjalta ja luoda sääntömme äh, tältä perustalta. Tästä voidaan keskustella, mitä se tarkoittaa käytännössä, mutta eurooppalainen ekosysteemi ja ähm, tarkoittaa sitä, että tältä pohjalta me toimimme. Totta kai on vaikeata pysyä kryptovaluuttojen tasalla lainsäädännön näkökulmasta ja sääntelyn näkökulmasta. Yritämme mahdollisuuksien mukaan ennakoida kehitystä ja identifioida sitä, mitä jatkossa tarvitsee säännellä. Tarvitsemme tietoa siitä, mitä jatkossa täytyy säännellä. Toki tämä on vaikeata, mutta varmasti voimme jonkinlaisia tulevaisuuden sääntelyn suuntaviivoja luoda. Esimerkiksi niin, että erilaisia omaisuuseriä kategorisoidaan, mikä on vaikkapa sääntelyn ulkopuolella tai sisäpuolella, kun kyse on rahoituksen saannista. Sitten lohkoketju energia-alalla. Se on tavallaan ollut kaksiteräinen miekka. Kun puhutaan lohkoketjusta ja energian käytöstä, toki se käyttää paljon energiaa, mutta me voimme vähentää energian kulutusta huomattavasti Lohkoketju tarjoaa meille myös älyverkkomahdollisuuksia ja verkkojen käytössä muutenkin älykkäitä ratkaisumahdollisuuksia. Tavallaan lohkoketju johtaa siihen, että älyverkkoja ja älysopimuksia voidaan hallinnoida tehokkaammin. Tämä pätee myös energiakauppaan ja energiavarastointiin energiamarkkinoilla on myös syntynyt uusia aloja, joilla lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää niin, että keinotekoiset toimijat ikään kuin lohkoketjuteknologian välityksellä neuvottelevat keskenään. Toki ympäristön näkökulmasta lohkoketjuteknologialla voi olla kielteisiä vaikutuksia, mutta myös kehitysmahdollisuudet ovat huimat. Double act here. Niin, vielä kerran Täällä oli myös kysymys siitä, miten voimme onnistua, kun tähän mennessä emme ole, mutta monissa näissä teknologioissa on kyse luottamuksesta. Ja luottamus on maailmanlaajuisesti asia, joka on tärkeä. Ja siksi se, että laaditaan puitteisto, jossa luottamus on ytimessä, niin se voi tuoda kilpailuetua. Esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus. Kaikki sanovat, että sitä ei pitäisi laatia. Se tapaa alan, mutta nyt monet kopioivat sitä. Kalifornia on hyväksynyt lainsäädäntö, joka on hyvin samanlainen kuin tietosuoja-asetus. Ja nyt kongressissakin sanotaan, että ehkäpä eurooppalaiset hoitivat asian oikein. Eli myöskin tämä yhteys digitaalisuuden ja ympäristön välillä on asia, jo voidaan puuttua. Kyse on nyt siitä, mitä teemme, mutta mahdollisuuksia on. Ja Rova Toija sanoi, että mikä tilanne on tuotantoteollisuudessa, se luo puitteet eurooppalaista lainsäädäntöä niin, että jokaisen, joka Eurooppaan tulee, eh, hänen on sitten näitä pelisääntöjä noudatettava ja se voi antaa etua myös pienille yrityksille. Jos me emme eh, toteuta tätä, niin sitten meille tulee suurempia ongelmia. Kiitos, kiitos erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Kyllä, teknologia on äärimmäisen tärkeä ja nyt täytyy, tarvitaan tietenkin myös sääntelyä ja poliittista pohdintaa. Kiitos oikein paljon. Varmasti tulemme palaamaan näihin asioihin vielä monta monta kertaa. Kiitos. So now we can go to... Nyt parhaat kollegat siirrymme esityslistan kohtaan neljä, nimittäin komission tiedonanto, joka liittyy 5Gn turvalliseen käyttöönottoon Euroopan unionissa. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi Miguel González Sancho Boderon, joka on Ehm, Senecta-pääosastolla yksikön päällikkö kyberturvallisuusteknologia osastolla. Ja meillä on tunti tätä keskustelua varten varattu. Pyydän teitä ilmoittamaan, jos haluatte käyttää keskustelussa puheenvuoron. Ja nyt puheenvuoron saa komission Gonzales Sancho Podero 10 minuuttia puheaikaa. Kiitoksia, oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Kiitän tilaisuudesta tulla esittelemään teille tämän työn, joka vastikään toteutettiin komissiossa. Minulla on täällä diaesitys, jonka nyt ajattelin teille esitellä. Eli käyn nyt nopeasti läpi 5G, eli viidennen sukupolven mobiiliteknologian tilanteen. Kerron teille 29. tammikuuta julkaistun niin kutsutun 5G-turvallisuusteknologia-kertomuksen Ensinnäkin, mitä 5G on? Se on uutta teknologiaa, se ei vain ole päivitetty versio olemassa olevasta teknologiasta, ei vaan sen siis 5G-teknologian odotetaan hyvin syvällisesti muuttavan talouttamme ja yhteiskuntaamme. Ja todella sen käyttöönotto ja turvallisuus ovat äärimmäisen keskeisiä kysymyksiä teknologian merkityksen vuoksi ja siksi, että yhteiskuntamme ja taloutemme tulee olemaan niin riippuvainen 5Gstä. Ja se, että markkinat kautta Euroopan ovat verkot selittää myös turvallisuusulottuvuuden merkityksen. Jos turvallisuusvälikohtauksia tapahtuu, niiden vaikutukset saattavat olla hyvinkin suuria Tämä johtuu tämän teknologian kehityksestä. Tämä teknologia pohjautuu pitkälti ohjelmistoille, joka sitten lisää teknologian turvallisuushaasteita juuri tämän verkottumisen vuoksi. Eli tähän asti toimet ja käytännöt eivät riittäne. Turvallisuus on siis keskeinen asia ja kyse on prosessista. 5G-verkkojen otto on prosessi. Eurooppaa maailmanlaajuisesti ajatellen mm, etenee tässä prosessissa varsin nopeasti. Nimittäin kokeiluja Eurooppa, kautta Euroopan tullaan toteuttamaan jo tänä vuonna, mutta sitten myös ihan tämä mm, täydellinen siirtymä, kokonaisvaltainen siirtymä 5G-teknologiaan ei toteudu ihan huomenna, vaan muutaman vuoden kuluttua. Toki puhutaan merkittävistä investoinneista, jotka vaativat varmuutta markkinatoimijoille. Ja näin viime vuonna, tässä yhteydessä viime vuonna, käytiin poliittista keskustelua ja myös suuri yleisö keskusteli 5G-verkkojen kyberturvallisuudesta. Ja tässä yhteydessä neuvosto mm, viime maaliskuussa pyysi komissiota tarkastelemaan kyberturvallisuutta ja tämän pohjalta komissio sitten antoi suosituksensa, joka pohjautuu ennen kaikkea siihen työhön, jota 5G-verkkojen turvallisuuden puitteissa on tehty, eli niin kutsuttu NIS-direktiivi, joka koskee verkkoturvallisuutta, näiden järjestelmien turvallisuutta. Ja meitä pyydettiin tarkastelemaan turvallisuuskysymyksiä 5G ja antamaan ohjausta mitä näihin turvallisuushuoliin tulee. Prosessi tosiaan käynnistyi viime maaliskuussa, niin kuin totesin, ja ensin tosiaan jäsenvaltiot eh, tekivät kansalliset riskiarvionsa 5G-turvallisuussuunnitelmiin eh, viime kesänä. Sitten lokakuussa tehtiin Euroopan laajuinen riskiarvio, joka pohjautui näihin kansallisiin riskiarvioihin Ähm, ja oli niiden kokonaan, kokonaisvaltainen yhteenveto. Ja sitten viimeinen äh, vaihe tämän vuoden tammikuussa tosiaan äh, tämä välineistö äh, näiden riskien lievettämiseksi ja päihittämiseksi riskien, joita havaittiin lokakuun riskiarvioinnissa. Tuo riskiarvio oli tärkeä, koska oli tärkeää ensinnäkin, että jäsenvaltiot sopivat metodologiasta asiaa lähestyttäessä. Komissio ja Enisa toimivat prosessissa hyvin aktiivisesti ja viisi turvallisuusuhkaa määriteltiin, katsottiin kuinka arkaluontoisia nämä kysymykset olivat sitten haavoittuvaisuus, riskiskenaariot, eli minkälaisia riskejä voi olla ihan teknisistä riskeistä lähtien, vaikkapa verkkokonfiguraatiot ja sitten toimijat, kuten vaikkapa valtiolla, valtiolliset toimijat tai järjestäytynyt rikollisuus ja niin edelleen. No niin, Arvio totesi, että 5G ikään kuin lisää vaaroja tavallaan, koska teknologia, niin kuin aiemmin totesin, perustuu pitkälti ohjelmistoihin ja muihin luonteenomaisuuksiin, jotka kyllä lisäävät huolenaiheita turvallisuuden suhteen. Tärkeää oli, ja haluan vielä korostaa, että jäsenvaltiot sopivat konsensuaalisesti tästä riskiarviosta ja todella identifioitiin ne riskit, joita täytyy tarkastella. Kansallisten riskiarvioiden jälkeen sitten hyväksyttiin 29. tammikuuta tänä vuonna, kuten jo totesin, suositus, joka ei ollut komission tuote, vaan niissä ryhmän tuote, jossa jäsenvaltiot, komissio ja ENISA-virasto ähm, kokoontuvat. Eli tämä on äh, poliittisesti äh, ohjailtu prosessi siinä mielessä, että äh, siinä pyrittiin konsensukseen. Se ei ollut perinteinen toimintamalli, jossa komissio tekee ehdotuksen, josta sitten aletaan neuvotella. Miten näitä riskejä sitten voi lievittää? Miten näitä riskejä voi vähentää? No, pyritään löytämään mitattavissa olevia toimia, strategisia tukitoimia ja muita toimia. Ja mainitsen tässä ihan lyhyesti nyt nämä toimet. Sitten määritellään joukko tällaisia Äh, korjaavia toimia. Ja kun ajatellaan näitä jäsenvaltioiden tunnistamia pääasiallisia äh, riskialoja, joita on yhdeksän, niin äh, sitten näihin riskiskenaarioihin pyrittiin löytämään ratkaisua. Yksi skenaario voisi olla, että palvelun tarjoajia on vain yksi ja miten voitaisiin tosiaan sitten äh, vähentää äh, tähän liittyvää riskiä ja niin edelleen. No sitten äh, tehtiin tiettyjä suosituksia jäsenvaltioille, miten näitä riskejä voidaan lievittää, strategisia toimia. Kahdeksan, yksitoista teknistä toimia ja kymmenen tukitoimea niin, että saataisiin todella tehokas paketti, välineistö käyttöön. Erityisesti ää, mobiiliverkko-operaattorien toiminta, ää, palveluntarjoajien riskiprofiili, ää, samoin ää, palveluntarjoajien ää, monimuotoisuus, ää, koko arvoketjun kestävyys, laitteistot, prosessit ja niin edelleen. Tässä kuvassa näette strategiset toimet ja tekniset toimet, joita suositellaan. Ja niin kuin aiemmin totesin, vielä tämän metodologian täydentämiseksi nämä toimet yhdistetään riskiskenaarioihin, jotka oli tunnistettu lokakuussa. Ajatuksena siis on, että koska nämä riskit ovat hyvin monimutkaisia, niihin tulee vastata eri eh, välineiden eh, yhdistelmillä ja myös nämä skenaariot voivat eh, olla erilaisia keskenään ja näin ollen vaikkapa ajoitus voi vaihdella eri toimien toteuttamisen kohdalla, vaikka niistä olisikin yhdessä sovittu. Tässä on esimerkki yhdestä riskiskenaariosta, eli numero, numero kahdesta, siitä, että kuka ikään kuin, kenellä on verkkoon pääsy ja tähän liittyvät riskit. Tässä liilalla värillä näette esimerkiksi sääntelyvalvonnan, sääntely, voimavarat ja sitten ne, sen, miten tehokkaita nämä torjuntatoimet sitten voivat olla ja, ni, ja miten ne tulee täytäntöönpanna. Ja tässä tärkeää ja olennaista on, että jäsenvaltiot ovat tehneet tämän arvion ja ja nämä ovat ne toimet, jotka vaikuttaisivat kaikkein tehokkaimmilta ja nopeiten toimivimmilta, kun riskiä pyritään vähentämään, lieventämään. Välineistössä jäsenvaltioille suositellaan, että ne 5G-turvallisuusvaatimuksiaan vahvistavat, tarkastelevat palveluntarjoajien riskiprofiileja ja monipuolisuutta. Samoin pyydetään, että eri välineet, joita käytettävissä on, todella otettaisiin käyttöön. Niin kuin sanoin, tämä on tosiaan NIS-yhteistyöryhmän työn tulos. Ja asiakirjan kanssa samana päivänä julkaistiin komission tiedonanto – joka vahvistaa tämän välineistön, toteaa, että komissio tukee tätä lähestymistapaa aivan täysin. Komissio oli sitä myös valmistelemassa. Toiseksi suositellaan, että jäsenvaltiot ryhtyisivät mahdollisimman pikaisiin toimiin itse asiassa jo 30. huhtikuuta mennessä välineistön käyttöön ottoa jäsenvaltioille suositellaan, että tosiaan pysytään tässä hetkessä. Ja sitten kolmanneksi muistutetaan, että EU-tason välineitä on olemassa tueksi. Eli vaikkapa EU-ohjelmat, jotka tukevat innovaatioita, tulisivat tässä mahdolliseksi. Meillähän on televiestintämääräyksiä, kyberturvallisuusyhteistyötä, tietyt velvoitteet, jotka koskevat tämän verkkojen turvallisuutta. Näitä voidaan käyttää. Sitten on muita toimia, kuten esimerkiksi standardisointi. Sehän on nämä viimeaikainen lisäys käytettävissä olevien toimien joukkoon. Sitten ulkomaisia suoria investointeja koskeva asetus. Ylipäätään nämä julkiset hankinnat, EU-ohjelmat, mitenkä EU-ohjelmien kautta voidaan tehdä yhteistyötä turvallisuusalalla – Eh, nämä eivät ole ikään kuin mitään uutta, mutta halusimme vain eh, muistuttaa jäsenvaltioita näistä käytettävissä olevista välineistä, jotta saataisiin aikaan turvallisempi 5G-ympäristö eh, heti alusta alkaen. Kiitoksia. Thank you. Thank you. Kiitos teille tästä esityksestä. Ja nyt vuorossa ovat koordinaattorimme. Kolme minuuttia puheaikaa koordinaattoreille ensin EPP edustaja Karvalia. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä. Aivan niin kuin tänään on jo todettu, 5G ja muuttuva teknologia on koko yhteiskunnalle tärkeä. Se on myös kriittisten palvelujen selkäranka. Jotta me tässä onnistumme, niin me tarvitsemme teknologista johtajuutta. Tarvitsemme myös vahvaa sääntelypuitteistoa, joka on eettisesti ihmiskeskeistä ja perustuu luottamukseen. Myös viestintä on tärkeää luottamuksen kannalta, kun puhumme näistä asioista. Nyt meillä on riskiarviointi ja myös tärkeät suositukset jäsenvaltioille. Kysymykseni olisikin, miten täytäntöönpano sujuu jäsenvaltioiden tasolla. Ovatko ne kaikki jo reagoineet näihin toimiin, aivan niin kuin komissio nyt niiltä vaatii? Onko paljon eroa eri jäsenvaltioiden välillä? Entäpä onko seurantaa ja mahdollisia tukitoimia, kun näitä suosituksia pyritään täytäntöönpanemaan? Eihän ole järkeä sillä, että tehdään mukava tutkimus, jos sitten täytäntöönpano ei toimi niin kuin on suunniteltu näissä suosituksissa. Kiitos. Kiitos. SND, edustaja Toija, halusitteko? Bueno, en primer lugar pedir disculpas a los anteriores. Minä halusin pyytää anteeksi tuota edellistä puheenvuoroa, niin kun tässä tulin itse hiukan myöhässä ja esityslista oli vaihtunut, eli siksi käytin vähän väärän puheenvuoron tuossa aiemmin. No niin, joka tapauksessa jäsenvaltioiden täytyy tosiaan toteuttaa turvallisuustoimia ja, ja puolustautua mahdollisilta hyökkäyksiltä, jotka voivat kohdistua nyt sitten ihan meidän päivittäiseen elämään. Me ajatellaan erilaisia riskejä, vaikkapa itseohjautuvat ajoneuvot ja niihin liittyvät turvallisuuskysymykset, jos hyökkäys tapahtuisi. No, meidän täytyy tosiaan nämä, torjua näitä riskejä ja hyvä, että on koordinoitu toimia ja tehty suosituksia, mutta jäsenvaltioiden on huolehdittavaa toimista muun muassa niin, että sääntelyviranomaiset saavat toimivaltaa riskien kohdalla nyt jäsenvaltioiden on tosiaan vuoro ryhtyä turvallisuustoimiin sen jälkeen, kun viime lokakuussa määriteltiin nämä riskit. Nyt kysyisin, että missä mennään tällä hetkellä? Te viittasitte tuohon 30. huhtikuuta päivämäärään, johon mennessä jäsenvaltioiden täytyisi toimia, mutta miten me voimme varmistaa sen, että sisämarkkinat toimivat, jos vaikkapa yksi jäsenvaltio päättää olla hyväksymättä tiettyä operaattoria markkinoille ja toinen taas sen hyväksyy. Ja sitten yritykset, jo, jotka toimivat jäsenvaltioissa, joiden lainsäädäntö pakottaa ne vaikka tekemään yhteistyötä valtion toimijoiden kanssa turvallisuuskysymyksissä, jos uhkia mainitaan ja toisissa taas ei ole. Eli tällaisia kysymyksiä halusin esittää. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Euh, la, la commission... Kiitos puheenjohtaja. Komissio on sanonut, että Huawei voisi osallistua tarjouskilpailuihin, näihin 5G-tarjouskilpailuihin. Säännöt toki ovat tiukat ja jäsenvaltiot ja operaattorit, aivan niin kuin selitettiin, voivat sitten turvallisuussyistä sulkea jonkun toimijan pois näistä kilpailuista, mutta ongelmana tässä on se, että meillä ei ole vielä sellaista mekanismia, joka voisi perehtyä kolmansien valtioiden tarjoamiin valtion tukiin. Ne maat, jotka haluavat ottaa etäisyyttä Huaweihin, niin sitten varna on se, että ne jäävät jälkeen 5Gn kehittämisessä. Olemme nähneet, että Yhdysvallat on nostanut esille mahdollisen kumppanuuden Ericssonin tai Nokian kanssa. Haluaisinkin esittää Seuraavat kysymykset liittyen eurooppalaisiin välineisiin, jotka voisivat olla sitten amerikkalaisten valvonnassa. Me annamme jäsenvaltioille vastuuta. Eikö tässä ole se vaara, että syntyy maantieteellistä hajannusta esimerkiksi Huawein suhteen? Ja eikö sitten tehdä virhe, jos ei tueta enemmän eurooppalaisia toimijoita? Onko tämä amerikkalaisten tehtävä. Eikö olisi parempi, että meillä olisi eurooppalainen preferenssi strategisen infrastruktuurin suhteen, esimerkiksi 5Gn suhteen? Kiitos. Thank you and... Kiitos. Onko vihreistä joku? Edustaja Niinistö. It seems... Kiitos puheenjohtaja. Vaikuttaa siltä, että televiestintäoperaattorit, kun on kyse investoinnista 5G, ovat kiinnostuneita pääosin hinnasta ja ostavat halvinta, jos se vaihtoehto on olemassa. Samalla aikaan näemme, että monet ää, eurooppalaiset yritykset tarjoavat mahdollisimman Äh, turvallisempia ratkaisuja, mutta äh, mitä sitten pitäisi jäsenvaltion ja komission tehdä korjatakseen tilanteen? Kiitoksia. En huomannut, että nyt äh, ID onkin ennen vihreitä. Suottehan anteeksi, olkaa hyvä. Ei mitään ongelmaa, puheenjohtaja. Kuuntelen mielelläni kollega Niinistöä komissio sen Breton vähän aikaa sitten sanoi liittyen huoveihin, että Euroopassa hyväksymme kaikki, kaikki ovat tervetulleita, mutta meillä on sääntöjä ja on tärkeää, että eh, televiestinnän säännöt ovat eh, hyvin selvät. Minä esitän kysymyksen liittyen tähän komission tiedonantoon. Komissio on julkaissut tällaisen välineistön ja jäsenvaltioille antaa sitten tehtäväksi ryhtyä konkreettisiin toimiin. Muutama päivä sitten vastauksena tähän tiedonantoon Huawei päätti luoda joitakin tuotantokeskuksia Eurooppaan vähentääkseen mahdollista Euroopan skepsismiä tässä vaiheessa, kun tilanne on niin epäselvä äh, suhteessa, suhteisiin jäsenvaltioiden Huawein kanssa, niin vahvana on tämä pelko, äh, että eurooppalaisten toimien heikkous voisi äh, ähm, että siinä voisi tämä kiinalaisen toimija, sen kaupallinen strategia voittaa. Onko komissio tietoinen siitä, millaisista riskejä 5G-tekniikalla on, kun ulkomaiset yrittäjät toimivat, kun laaditaan eurooppalaisia verkkoja? Aiku ehkä komissio ei halua tässä loukata Huaweita, ehkä se haluaa olla diplomaattinen, mutta samanaikaisesti vaikuttaa siltä, että ollaan myös huolissaan eurooppalaisten yritysten hyvinvoinnista. Äh, muutama viikko sitten, kun kiinnostus näihin 5G-verkkoihin räjähti, niin valitettiin jotkut eurooppalaiset yritykset valittivat, että ne on jätetty hieman yksin. Joten nyt haluaisin, että kommentoisitte, koska tiedonannossa puhutaan siitä, että halutaan tukea tutkimusta, jotta voidaan lisätä Euroopan teknologista kilpailukykyä. Haluaisin ymmärtää, kuinka paljon tämä voi olla ristiriidassa yritysten eurooppalaisten yritysten sanomisen kanssa, jotka he sanovat, että he saavat enemmän tukia EUn ulkopuolelta. Eli sen lisäksi, mitä Horisontti Eurooppa tai Verkkojen Euroopan välinä tarjoaa, niin kuinka paljon Euroopan komissio aikoo tukea näitä meidän yrityksiämme? Kiitoksia. Okay, thank you. Thank you very much. Kiitos. Sitten ECR-ryhmän nimissä esittäisin itse kysymyksen. Kysyisin, että voitteko te kertoa meille, että mikä on tämän välineistön status? Tämä on siis suositus. Tiedämme kuitenkin, että jäsenvaltiot ovat jakautuneet ja on joukko jäsenvaltioita, kuten Puola, Viro ja Romania, jotka haluaisivat tiukemmat säännöt. Ovatko nämä siis vähimmäisvaatimukset, niin ja toisessa päässä sitten äh, esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta ja Saksa, äh, jotka äh, haluavat löyhempää sääntelyä. Tämä on yksi poliittinen ulottuvuus, joka tulee ottaa huomioon, että mikä tämän välineistön yhteinen nimittäjä on, ovatko nämä vähimmäisvaatimukset siis. Toinen kysymykseni liittyy transatlanttisiin suhteisiin. Tiedämme, että Mike Pompeo totesi, että Yhdysvallat ei koskaan sallisi Yhdysvaltain turvallisuustiedon siirtyvän verkossa, johon Yhdysvallat ei täysin voi luottaa tai jonka turvallisuuteen se voi luottaa. Ratkaiseeko välineistö tämän ongelman mm, ja vaikuttavat äh, mahdollisesti nämä jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet myös transatlanttisiin suhteisiin näitä osin. Kiitos. Sitten GUE. Onko GUEsta ketään, joka haluaisi korvata koordinaattorin? Ei, joten nyt äh, siirrymme sitten muihin jäseniin. Äh, Grubler ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you. Thank you commission, thank you Enisa for the tool. Kiitos komissiolle, kiitos Enisalle 5G-välineistöstä. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Tärkein, kutakuinkin tärkein teknologia tällä hetkellä. Olen tehnyt kyberturvallisuuden alalla työtä viiden vuoden ajan ja olen tietoinen siitä, että kun teknisesti keskustellaan 5Gstä, niin siinä keskitytään lukuisiin kysymyksiin ja ennen kaikkea pitäisi keskittyä arkkitehtuuriin. 4G-verkko toimii niin, että siinä ikään kuin liitytään verkostoon. Entäpä sitten, jos yksi toimija tarjoaa kaikki ikään kuin liityntämahdollisuudet koko verkostoon? Jos näin on, niin kysyisinkin teiltä, miten varmistamme, että riskitoimijat eivät ole mukana näillä virtuaalitasoilla ikään kuin. Eli jos jollakin maalla on tällainen hyökkäävä kyberohjelma, niin tällainen toimija täytyy jättää pois 5G-infrastruktuurista, jos ei pystytä tekemään eroa ikään kuin ydinverkon ja reuna-alueiden välillä, niin kuin on tehty 4 g jos on vain yksi taso, niin sitten pitää olla vain ikään kuin yksi toimija tässä verkossa. Miten jäsenvaltioille on selvää se, mitä niiden tulisi tehdä? Ovatko neuvot riittävän selkeitä, jotta esimerkiksi huovien kaltainen toimija voidaan jättää ulkopuolelle? Ja miksi ne eivät vain näin tee sitten? Kiitos. Next Kiitos edustaja Toija. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa eh, vieraillemme kaksi asiaa, muutamia kysymyksiä, jotka eivät välttämättä liity toisiinsa, mutta ne ovat kaikkia kysymyksiä, jotka itselleni eh, esitän. Minä olen vakuuttunut eh, teknologian tukija, olin esittelijä, joka vapautti tämän 700 eh, taajuuden ilman jota, ilman sitä se ei olisi olisi ollut mahdollista. Mutta kaksi kysymystä näin artikkeleita tästä. Me olemme tehneet, olemme tehneet kaikki tarkistukset eh, tämän teknologian eh, turvallisuuden suhteen, mitä tulee terveyteen. Eh, tämän esitti myös komissiolle tämän kysymyksen. En halua pysäyttää 5G, mutta haluan tietää mm, kaikki asiat, jotka siihen liittyvät. Ehm, tämä verkon laajuus on etu, mutta sähkömagneettinen äh, säteilykin tässä laajenee. Tämä ei ehkä liity teidän työhön, mutta tämä nyt tausta kysymykseksi. Sitten avaruuskysymykset. Me komissiossa käsittelemme myös avaruutta. Valiokunnassa käsittelemme avaruutta ja 5G äh, käyttää sekä Galileo että Kopernikusta. Äh, Voi Voiko 5G vaikuttaa näiden satelliittijärjestelmien toimintaan? Onko tätä asiaa tarkistettu vai ei? Ja sitten lopuksi vähän poliittisempi ja taloudellisempi kysymys. Kun me eh, eh, tuon päätöksen teimme, niin eh, operaattorit painostivat meitä ainakin joissakin maissa. Jos luen hyvin teidän raporttinne, niin tässä sanotaan, että Tähän asti jäsenvaltiot ovat vain 16 prosenttia varanneet näistä ähm, pioneeritaajuudeista. Pidättekö tätä normaalina lukuna tässä vaiheessa vai ovatko operaattorit hiukan varovaisia? He eivät halua siis käyttää paljon ähm, rahaa näissä ähm, huutokaupoissa. Kiitoksia. Благодаря ви, господин председател. Приветствам предложения 29 януари инструментариум за 5 Kiitos puheenjohtaja. 5G-välineistö on tervetullut. Katson, että tämä on askel oikeaan suuntaan, kun haluamme saada yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan. Me olemme kuitenkin kokeneet ihan avoimen yhteen törmäyksen Kiinan ja Yhdysvaltain välillä 5G-verkon käyttöönotossa Euroopassa – Eurooppalaiset jäsenvaltiot yksi toisensa jälkeen ovat tehneet yksipuolisia päätöksiä siitä, miten ulkomaiset toimittajat 5G-verkoon pääsevät. Nyt kun nämä välineet kuitenkin ovat vaihtoehtoisia, niin miten aiotte välttää sen, että mahdollisesti eurooppalaiset markkinat sirpaloituvat? Ja toinen kysymys liittyy 5Gn käyttöönottoon ja tämän välineistön käyttöön käyttöön. Tiedonannossa Euroopan komissio antaa ymmärtää, että se kiinnittää huomiota myös terveysvaikutuksiin, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että tämä aspekti on jäänyt huomiotta. EU:ssa meillä ei ole minkäänlaisia arvioita siitä, miten tämä teknologia vaikuttaa ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Samanaikaisesti joissakin maissa, esimerkiksi Belgiassa, on käytössä moratorio 5G-teknologian kannalta nimenomaan tur- terveyden suojelemiseksi. Mitä täytyy tehdä tällä alalla? Edustaja Galves Munjas. Kiitoksia. Meidän todella täytyisi satsata 5G-tutkimukseen ja turvallisuuteen Euroopassa, koska muuten innovatiivisia teknologisia ratkaisuja emme saa ja muut toimijat karkaavat yhä kauemmas. Kansalaistemme täytyy myös voida täysin hyötyä 5Gstä ja meidän täytyykin varmistaa se, että mm, siis sisämarkkinat toimivat äh, täysin ongelmitta ja sitä varten tarvitaan nämä äh, 5G kaikkialle ihan niin kuin kollega eh, Christoph eh, totesi, mitenkä komissio varmistaa sen, että toimintaedotukset ovat samat kaikkialla. Onko meillä yhteinen, eh, yhteinen lähestymistapa, koska jäsenvaltiot voivat soloilla? Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Zorinio. Muito obrigado. Eu peço desculpa eh, por razões de atraso Kiitoksia. Olen pahoillani. Tulin myöhässä. Lentoni laskeutui myöhässä ja siksi en kuullut alustusta, mutta halusin silti hyödyntää mahdollisuuden ja esittää huomion. Tämä raportti, mehän tässä ponnistelemme, jotta tämä uusi äh, teknologinen murros, sillä olisi myös yhteiskunnallinen vaikutus. Tässä on merkitystä etiikalla ja palveluilla, joita tarjotaan kansalaisille ja tällä tavoin eurooppalainen malli eroaa muista, mutta minä olin myös äh, esittelijä eräässä aloitteessa, joka nyt pannaan täytäntöön, nimittäin Wi-Fi for You Eli internet, joka olisi kaikille kansalaisille käytössä. Tämä Wi-Fi for you on pilottihanke. Ja kun kaikki vaiheet on toteutettu ja kun niitä ei pelkästään rahoiteta, vaan kun on yksi pääsy ja jos tämä on kiinnostavaa kansalaisille Euroopalle, niin tämä on hyvä mahdollisuus. Pystymme luomaan pilottihankkeen ja se olisi sitten 5G edeltävä vaihe. Wi-Fi for you on viite kehys, jota halutaan syventää, mutta sitä ei tässä mainita. Eikö teidän pitäisi hyödyttää tätä pilottihanketta? Se on mielenkiintoinen ja tärkeä. Ettekö voisi pitää sitä pohjana 5Glle eurooppalaisten kansalaisten hyväksi? Thank you. Thank you very much. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Ja nyt äh, Gonzales voi vastata, tehdä yhteenvedon ja vastata esitettyihin kysymyksiin. Kiitoksia, kiitos oikein paljon kaikista kysymyksistä. Ne toivon, että äh, kirja sinne ylös äh, ja saan näin vastattua niihin kaikkiin. Ensinnäkin Grasa Carvalho, kaksi kysymystä. Miten täytäntöönpano sujuu? Tämä välineistö, joka perustuu yhteiseen sopimukseen, konsensukseen, hyväksyttiin ihan vasta – ja tässä me todella poliittisesti ajateltuna etenemme kyllä hyvin nopeasti. Se, että jäsenvaltiot, komissio ja ENISA tekevät arvi, tilannearvion ja sopivat lähestymistavasta ja toimista tästä välineestä. Sitä eurooppalaisittain ajatellen ää, me olimme lähes ää, valon nopeita tässä. Komissio tiedonannossaan ehdotti, että jäsenvaltioiden tulisi ryhtyä toimiin huhtikuun loppuun mennessä, ja se on aika pian. Yksikään jäsenvaltio ei ole protestoinut. Joten äh, yleisesti jäsenvaltiot hyväksyvät tämän äh, edistymisnopeuden äh, ja tiedoksi annossamme toteamme, että tämä työryhmä, joka käsittelee 5G-turvallisuutta, tulee pysyväksi työryhmäksi, joka käynnistää työnsä mahdollisimman pian. Ja me olemme tapaamassa jäsenvaltioiden edustajat asian tiimoilta jo torstaina. Eli kyllä tässä todella nopeasti on edetty. Toinen kysymys, useampikin edustajista esitti juuri tämän kysymyksen tai vastaavan kysymyksen liittyen monitorointiin ja tosiaan eroihin jäsenvaltioiden välillä. Ja on tärkeää vastata tähän kysymykseen muistuttaen, että että tietenkin kyse on sisämarkkinoista ja, ja sisämarkkinoiden kohesio on äärimmäisen tärkeää. Me olemme sellainen turvallisuusyhteisö, joissa jäsenvaltiot jossa jäsenvaltiot voivat tehdä myös omia päätöksiä ja eroja on, mutta nyt jäsenvaltiot sopivat tästä yhteisestä lähestymistavasta, tavasta, joka ei ole sitova laillisesti, mutta poliittisesti se kyllä tavallaan on sitova. Ja jäsenvaltiot ovat päättäneet allekirjoittaa tämän asiakirjan, joten kyllä jäsenvaltio tietenkin voi sopia asiakirjasta ja sitten nämä jättää sen huomiotta, mutta kyllä sillä sitten on kyllä selitettävää muille. Monitorointi on tärkeä asia, mutta tässä nyt logiikka ei ole se, että komissio tekee ehdotuksen ja sitten parlamentti ja neuvosto hyväksyvät sen ja sitten valvotaan täytäntöönpanoa. Ei, vaan tämä monitorointi tapahtuu myös jäsenvaltioiden välillä, koska ne haluavat jakaa tietoja ja vertailla keskenään, miten asia hoidetaan. Jotkut ovat jo pidemmällä kuin toiset, mutta monitorointi on todella merkittävä osa tätä kokonaisprosessia. Seuraavat kysymykset, mikä on valmistautumisen taso, tai valmiustaso tällä hetkellä jäsenvaltioissa. Eroja on, niin kuin totesin. Esimerkiksi on yksi Eh, nyt jo entinen jäsenvaltio, jolla on ollut järjestelmä käytössä jo vuosia, kun on esimerkiksi valvottu tietyn ulkomaisen yhtiön toimintaa, monitoroitu sitä. Eli heillä on vuosien kokemus. Toisilla kokemusta ei ole, mutta tätä varten juuri onkin niin hyvä vertailla näitä kokemuksia. Ja sitten kyllä eroja on, mutta tämän lähestymistavan nämä ydinajatus on se, että se on yhteinen ja sitä voidaan toki muuttaa ottaen huomioon erot. Esimerkiksi aikataulu voi olla joustava. Joissain tapauksissa toimi voitaisiin ryhtyä hiukan myöhemmin, jos poliittinen päätös tehdään hiukan myöhemmin esimerkiksi. Mitenkä sitten ö, ö, suojautua ö, luottamuksellisuusrikkomuksilta? niin se, että kolmas valtio tai kolmannen valtion tukema taho voisi puuttua. Tunnistettiin erityisenä riskinä ja siihen on puututtava. Sertifiointi sitten, se tulee esiin välineistön useammassakin eri kohdassa. 5G-sertifiointi on asia, johon todella tullaan puuttumaan. Sitten esitettiin kolme kysymystä jälleen eroista jäsenvaltioiden välillä. Kyllä, kyllä eroja on, mutta toistan ajatuksena tässä nyt on konsensuaalinen lähestymistapa, jonka täytäntöönpanoa voidaan hiukan muuttaa ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. E, eurooppalaisten yritysten tukeminen, eurooppalaisten palveluntarjoajien preferointi, tuki, tukeminen – Mm. Eurooppa on avoin markkina-alue. Kuka tahansa voi tulla tänne, kunhan kunnioittaa sääntöjämme. Tämä on meidän linjamme. Mutta komission tiedonannossa myös todetaan, että juuri tämä turvallisuusulottuvuus on otettava huomioon tulevaisuudessa, kun esimerkiksi eurooppalaisista ohjelmien hakuja tehdään. Eli mm, monissa rahoitusohjelmissa tällainen sääntö on jo olemassa ja täytyypä katsoa, että tullaanko tähän sitten tosiaan tietysti 5G osalta palaamaan. Eurooppalaiset yritykset, tässä puhuttiin paljon hinnasta, ei niinkään turvallisuudesta, turvallisuuden huomiota jättäminen voi tulla todella kalliiksi, joten kyllä kyllä se ymmärretään, että turvallisuus ei ole mikään asia, mikä voidaan lisätä sitten joskus myöhemmin, ei vaan kyse ei ole enää ollenkaan teknisestä asiasta, ei vaan turvallisuusasiat käsitellään yritysten korkeimmilla tasoilla ja myös kansalliset viranomaiset sitä tarkastelevat. Täällä mainittiin tietty yritys taikka jonkun yrityksen johtaja ehkäpä, joka oli todennut, että Euroopan tulisi tukea eurooppalaisia yrityksiä, palveluntarjoajia. No niin kuin aiemmin totesin, tiedonannossa mainitaan EU-ohjelmat, innovaatioiden tukiohjelmat muun muassa ja näissä hauissa tietenkin turvallisuuskysymykset tullaan huomioimaan. Yksi puhuja mainitsi sen, että meillä ei oikeastaan ole välinettä estää ulkomaisia toimijoita käyttämästä valtion tukia, mutta kyllä meillä on, kyllä meillä on Ehm, Euroopan markkinoita tarkastellaan myös sellaisten häiriöiden kautta, jota polkumyynti, tuonti voisi aiheuttaa. Eli kyllä tällainenkin väline voidaan sitten ottaa käyttöön. Te kysyitte välineen, välineistön ää, ehm, luonteesta. Niin kuin sanoin, tämä ei ole komission ehdotus, vaan tämä on yhteistyön tulos niissä yhteistyötyöryhmä, niissä direktiivityöryhmä siis, jota puheenjohtajavaltio johtaa, kiertävä puheenjohtajuus siis. Enisa on mukana, jäsenvaltiot tietenkin ja komissio arvona tällä juuri on se, että jäsenvaltiot ovat hyvin, hy, pitävät tätä hyvin tärkeänä. Asiakirja ei ole laillisesti sitova, mutta siihen on poliittisesti sitouduttu. Ja joskus poliittinen sitoumus menee pidemmällekin kuin laillinen sitoumus. Täällä puhuttiin myös transatlanttisista suhteista, viitattiin äh, Yhdysvaltain ulkoministeriin. Kyllä, kyllä. Jos sallitte, niin kyllä tämä on Euroopalle ollut äh, mielenkiintoinen kokemus, mitä nyt sanoisin, reagoida äh, painostukseen eri äh, maailman kolkista. Kiina on nostanut tämän Yhdysvallat samoin ja Eurooppa on todennut, että me hoidamme tämän yhdessä, jäsenvaltiot ja komissio. Ja meidän analyysimme pohjautuu tosiasioihin ja riskeihin ja aikaa käytämme sen verran kuin tarvitsemme. Mike Pompeo sitten äh, piti tätä välineistöä kyllä hyvin äh, tervetulleena. Se oli ihan mielenkiintoista, mutta täytäntöönpanon taso on tietenkin seuraava vaihe. Sen kaikki tiedämme. Sitten täällä vielä kysyttiin, tai todettiin, että on hyvin vaikea tehdä eroa ydinalueiden ja sitten reuna-alueiden välillä. Ja tämä on juuri tämä, tämä analyysi, miten riskit voidaan analysoida. Ja kyllä tässä aika yksityiskohtaisesti asia on käsitelty ja jos tällaisia erilaisia kantoja mahdollisesti on, niin äh, tämä on nyt lopputulos, äh, analyysi, katalogi ja tältä pohjalta sitten äh, vastataan kysymyksiin. Sitten täällä esitettiin myös kysymyksiä, jotka erityisesti Toijan kysymys, joka nyt ei ehkä ihan kuulunut tähän asiaan tai tähän tiedonantoon, joka on siis turvallisuustiedonanto. Puhuitte terveyskysymyksistä, siihen, siitä on maininta ja työt ovat vielä kesken. Meillähän on odota 99 suositus, joka on kyllä vanha, mutta edelleen voimassa. Työt ovat käynnissä, tätä tarkastellaan ja olemme kuulleet hiukan erilaisia äänensävyjä ja komissio pohtii asiaa ja erityisesti kansallisen terveysjärjestön kanssa työtä tehdään. Tähän tullaan palamaan itseen ole ää, pätevä tähän vastaamaan. Ää, sitten tuo 16 prosenttia, johon myös viitattiin. Me olemme sitä mieltä, että ää, tämä nopeus 5G-hankkeiden käyttöönotossa on mielestämme ihan hyvä, mutta jotkut jäsenvaltiot ovat hiukan odottaneet. Ja Galileo Kopernikus, hänen en voi ottaa kantaa. Ihan sitten lopuksi vielä Kiina ja Yhdysvaltain äh, välinen äh, törmäyskurssi, mitenkään huolehditaan siitä, että eri jäsenvaltiot eivät kulje eri suuntiin. Äh, no, minä korostan vielä ja toistan, että kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan. Onko terveysulottuvuus unohdettu? Tähän vastasin, ei ole unohdettu ja palataan siihen varmasti vielä. Yhteinen lähestymistapa tähän vastasinkin jo. Ja ihan lopuksi Wi-Fi, uh, Wi-Fi for you vertaus, mitä siitä kokemuksesta voidaan oppia. No nyt puhutaan eri teknologiasta ja myös erilaisista riskitasosta. No ehkä sellainen vertailu voidaan tehdä, että tukea voidaan antaa kaikkialla Euroopassa tavalla tai toisella, mutta nyt uskon vastanneeni toivokseni ainakin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Meillä olisi ollut vielä 10 minuuttia aikaa. Jos teillä on vielä lisäkysymyksiä, täydentäviä kysymyksiä, niin jos ei, niin siinä tapauksessa ää, päätämme tämän keskustelun ja kiitämme teitä. So now we are going to the next... Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Nimittäin äh, verkkovierailumarkkinoiden äh, tilanne, katsaus ja nyt äh, toivotan tervetulleeksi Vesa Terävän, joka on komissiossa johtaja, mitä tulee sähköisen viestinnän verkkoihin ja palveluihin. Muistuttaisin, että lokakuussa 2015 asetus hyväksyttiin ja 15. joulukuuta 2019 komissio sai toimeksi uuden kertomuksen, arviointikertomuksen toteuttamisen. Meillä on tunti aikaa ja nyt pyydän teitä sitten äh, pyytämään puheenvuoroja näin halutessanne. Ja nyt kuulemme ensin äh, komission esityksen. Äh, herra Terävä, 10 minuuttia. Olkaa hyvä. <clears throat> Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. <clears throat> Kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta kertoa teille – verkkovierailukysymyksestä ja erityisesti tästä kertomuksesta, jonka komissio hyväksyi marraskuun lopussa verkkovierailusääntöjen toiminnasta. Erityisesti tämä verkkovierailupalvelujen käyttö kotimaan hinnalla Roam Like at Home, joka on ollut kesäkuusta 2017 lähtien käytössä. Tästä kertomuksesta, joka hyväksyttiin marraskuussa, teimme laajan tiedonkeruu hankinnan, keräsimme tietoja sääntelijöitä ja laadimme myös tutkimuksen. Yhteenvetona jossa on kalvot näkyviin. Tämä ei nyt taida toimia. Niin, yhteenvetona ihan lyhyesti ja sitten menen vähän enemmän yksityiskohtiin. Eli tämä Rome Like at Home-säännöstö on ollut menestys. Se on ollut suuri menestys eurooppalaisille loppukäyttäjille, kansalaisille, mutta myös yrityksille, erityisesti pienille yrityksille, kuten parlamentin mietintö osoittaa. Operaattorit ovat olleet yhteistyöhalukkaita, he ovat noudattaneet sääntöjä, jos jotain sääntöjen soveltamisongelmia on ollut, niin kansalliset sääntelyviranomaiset onnistuivat asiat ratkaisemaan nopeasti, joten tulos on ollut oikein hyvä ja menen vähän tarkemmin yksityiskohtiin myöhemmin tukkumarkkinat, jotka ovat erittäin tärkeät, jotta vähittäismarkkinat toimisivat, niin tukkumarkkinat ovat myös osoittaneet, että tukuhinnat ovat laskeneet nopeasti. Tietenkin ne ovat laskeneet nopeasti, koska on ollut näitä kattoja, joita lainsäädäntö asetti, mutta pian huomaatte, että että ne hinnat, joista maksetaan tästä verkkovierailupalvelusta, niin ovat alhaisemmat kuin lainsäädännön asettamat katot, joten on aivan selvää että näistä tiedoista, näihin tietoihin perustuen, että operaattorit pystyvät kattamaan kustannuksen. Sitten ne operaattorit, joilla ei ole omaa verkostoa, virtuaaliset matkaviestintäverkon operaattorit, niin miten ne sitten ovat selvinneet tästä uudesta lainsäädännöstä. Ja tässä me näemme, että nämä virtuaaliset operaattorit ovat onnistuneet ylläpitämään markkinaosuutensa. Tämä on ainakin merkki siitä, että liian suurta taakkaa ei niille syntynyt. Tiedot osoittavat myös, että vaikka matkaviestintäoperaattorit usein onnistuvat neuvottelemaan tukkuhinnat, jotka ovat nämä, tämän katon alla, niin monet virtuaaliset operaattorit maksavat juuri katon määräämän hinnan. Vaikka tulokset ovat hyvät, niin tulokset ovat hyvät tämän asetuksen takia. Asetuksen takana ei ole mitään, kilpailudynamiikassa ei ole mitään, joka selittäisi tämän. Mennäänpä nyt sitten vähän yksityiskohtiin. Ensin vähittäismarkkinoit. Sen jälkeen kun Roam Like at Home otettiin käyttöön, niin nä- saatettiin nähdä, että öö, liikenne lisääntyy huomattavasti. Puhelinliikenne kolminkertaistuu ja äh, dataliikenne, tietoliikenne 12 kertaistui. Tämä tarkoittaa, että mm, tämä äh, Roam Like at Home oli asia, jonka loppukäyttäjät ottivat hyvin vastaan. Ihmiset eivät enää pelkaa käyttää verkkovierailupalveluja, kun he matkustavat äh, kotimaansa ulkopuolella. Tämä äh, on johtanut suureen kuluttajatyytyväisyyteen. Se näkyy vuoden 2017 ja 2018 eurobarometrissa ja myöskin tämän äh, parlamentin mietintö on osoittanut, että siitä on syntynyt tuotantoetuja pk-yrityksille. Kun neuvottelimme säännöistä, niin eh, keskusteltiin siitä, että johtaisiko verkkovierailuhintojen asettaminen kotimaan hintojen tasoille siihen, että muut hinnat nousisivat erityisesti kolmansien maiden hinnat tai kotimaan hinnat. Ja se, mitä me tässä voimme nähdä, on, että myöskin tätä riskiä liioteltiin. Näemme, että kotimaan hinnat ovat laskemaan päin ja samoin tukkuverkkovierailuhinnat muualla maailmassa ovat laskemassa. Sitten tässä ähm, verkkovierailuasetuksessa meillä on turvatakeita operaattoreille, jotta voivat ylläpitää liiketoimintamallia. Meillä on välineitä, joiden avulla voidaan ylläpitää operaattorin kestävyyttä. He voivat poiketa tästä Roam Like at Home-säännöstä, jos se todella vaikuttaa heidän voittomarginaalinsa ja operaattorit ovat laajalti käyttäneet tätä mahdollisuutta. 95 mm, prosenttia matkaviestintäverkko-operaattoreista ja 78 prosenttia virtuaalista operaattoreista ovat näitä käyttäneet. Tämä on tärkeä huomio, mutta yhtä tärkeä huomio on se, että verkkovierailun liikenne, jossa fair use politiikkaa on käytetty ja erilaista hinnastoa on sovellettu, niin se koskee ainoastaan 6 prosenttia tietoliikenteestä ja alle 4 prosenttia puhelinliikenteestä, eli 95 prosenttia liikenteestä tarjotaan kotimaan hinnoilla. Nämä turva lausekkeet ovat tärkeitä operaattorilta, mutta loppukäyttäjän näkökulmasta niin kyse on vain muutamista tapauksista ja hyvin vähäisestä liikenteen määrästä. Ja vielä vähemmän, mitä tulee kestävyysmahdollisuuteen, vain 1,5 prosenttia tieto liikenteestä ja 3 prosenttia puhelinliikenteestä. Siitä vaaditaan tämä lisämaksu. Sitten sitten vielä vähittäismarkkinoista. Palvelun laatu on tietenkin erittäin tärkeää, erityisesti tietoliikenteessä, jos ei palvelu ole riittävän nopeaa, kaistalaajuus ei ole riittävä, niin on hyvin vaikea käyttää palvelua, vaikkei siitä ylimääräistä maksaisikaan. Tässä olemme huomanneet, että että on tapauksia. 14 30 sääntelyviranomaisista on raportoinut kuluttajien valituksista liittyen palvelun laatuun, mutta koska on avoimuuden puutetta koskien tietoliikenteen nopeutta, ei ole selkeää todistusaineistoa siitä, että että palvelun laatu olisi verkkovierailussa alhaisempaa kuin jos palvelua käyttää kotimaassa. Tästä asiasta ehkä pitäisi vielä tutkia tulevaisuudessa. Sitten tukkumarkkinat. Tässä ovat nämä katot, joita asetus asettaa. Tämä ei ole mikään uusi asia, joten nyt tämä on 4,5 euroa per gigabit prosentti ja se tulee nousemaan, äh, laskemaan 2,5 vuonna 2022. Tämä ovat nämä säännellyt hinnat. Äh, tämä kaavio on vähän monimutkainen, mutta näette, tämä on vuodelta 2019, kun katto oli 6 äh, senttiä per gigabitti, niin näette, että nämä hinnat ovat paljon alhaisemmat kuin mikä tämä katto on. Jos katsotte näitä sinisiä pisteitä, nämä ovat matka verkko-operaattoreita eh, maksavat huomattavasti vähemmän kuin kattonut oranssit pisteet ovat virtuaalisia matkaviestintäverkon operaattoreita. Näette, että on paljon pisteitä tuolla ylärajalla, mutta näette, että on myös pisteitä tuon rajan alapuolella, joten on virtuaalisia operaattoreita, jotka ovat onnistuneet saamaan eh, tukkusopimuksia, jotka ovat alle tuon katon. Ja tässä on toinen kaavio, joka osoittaa virtuaalisten matkaviestintäverkon operaattorien markkinaosuuden. Ja näette, että virtuaalisten operaattorit tämän asetuksen voimaan astumisen jälkeen eivät ole menettäneet markkinaosuuttaan kotimaan markkinoilla. Se on suurin piirtein sama ja täällä nämä pisteet tämän viivan yläpuolella näkevät, näyttävät, että itse asiassa markkinaosuus on vähän korkeampi kuin aikaisemmin. Eli e, tätä voidaan pitää indikaattorina siitä, että tämä Roam Like at Home-järjestelmä ei ole ollut täysin katastrofaalinen virtuaalisille matkaviestintäoperaattoreille. Ne ovat onnistuneet pitämään markkinaosuutensa. Tämä Kavio on hyvin värikäs. Se osoittaa tukkuhinnat eri maissa. Ja ainoa johtopäätös, jonka tästä kaviosta voi tehdä, on se, minkä jo aikaisemmin sanoinkin, että tukkuhinnat ovat laskemaan päin ja kustannukset ovat siis laskemassa. Sitten johtopäätökset, kuten aluksi mainitsin meidän arviomme oli, ja tämä on myös Berekin äh, eurooppalaisten sääntelijöiden elimen arvio, että mikään ei ole oikeastaan muuttunut näiden äh, säänneltyjen olosuhteiden lisäksi. Eli kilpailuympäristö, kilpailudynamiikka on sama. Kysymys kuuluu, mitä tapahtuisi, jos asetus, kun se päättyy vuonna 2022, jos sitä ei korvattaisi, mitä sitten tapahtuisi. Äh, tämä äh, osoittaa, että ainakin se riski olisi olemassa, että hinnat nousisivat, mutta on tietenkin hyvin vaikea ennustaa, mitä voisi tapahtua. Se on kuitenkin otettava huomioon, kun uudelleen arvioimme asetusta. Ja sitten tietenkin se, mitä on tapahtunut ja mikä tämä tapahtuu koko ajan markkinoilla, on, että meillä on yhä enemmän esineiden internettyyppisiä sovelluksia ja tarvitaan pysyvää verkkovierailua, on siis SIM-kortteja eri maista ja niitä käytetään säännöllisesti esimerkiksi seurantaan tai muuhun ja niitä tämä verkkovierailu asetus ei kata. Se kattaa ainoastaan väliaikaisen matkustamisen, joten nämä SIM-kortit ne usein ovat pysyvästi verkkovierailemassa ja operaattorien sopimukset perustuvat sitten kaupallisille ehdoille. No mitä seuraavaksi? Meillä on raukeamislauseke. Tässä verkkovierailuasetuksessa se raukeaa 30. kesäkuuta 2022 ja nyt meidän täytyy tietenkin valmistautua siihen, eli meidän täytyy laatia kanta ensinnäkin komissiossa, mitä meidän pitäisi asialle tehdä ja olette ehkä nähneet, että komission tämän vuoden työohjelmassa on kohta, joka käsittelee verkkovierailuasetuksen uudistamista tämän vuoden loppuun mennessä. Olemme siis nyt käynnistämässä tätä prosessia. Tietenkin tulemme tekemään työtä tulevina kuukausien aikana vaikutusten arvioinnin parissa. Pian julkaisemme julkisen kuulemisen ja tämän työn pohjalta myöhemmin tänä vuonna meidän täytyy sitten tietenkin tehdä päätelmämme sisäisesti, mitä meidän pitää tehdä tälle asetukselle, kun se raukeaa. Ja tietenkin meidän on jätettävä riittävästi aikaa, jotta parlamentti ja neuvosto voivat reagoida mahdolliseen ehdotukseen. Kiitos. Kiitos esityksestänne. Nyt kuulemme koordinaattoreita. Ensimmäisenä EPP, edustaja Mairi, olkaa hyvä. Thank you very much for your... Kiitos tästä alustuksesta. On aina hyvä keskustella aiheesta, jonka parissa monet meistä ovat tehneet työtä edellisenä vuosina ja olemme saaneet selkeä tuloksia aikaiseksi. Haluan kiittää teitä tästä alustuksesta ja toistaisin joitakin seikkoja, jotka jo mainitsitte. silloin kun kesäkuussa 2017 verkkovierailumaksut poistuivat, niin tämän jälkeen 12-kertaiseksi dataliikenne Euroopassa on kasvanut mobiiliverkoissa ja tämä on vaikuttava luku. Matkailijoiden soittamat puhelutkin ovat kaksinkertaistuneet. Tämä lainsäädäntö on sellaista, jota monet meistä ovat edistäneet viime vuosien aikana tässä sekä kuluttajat että yritykset todella ovat voittajia. Olisi hyvä, jos nämä tiedot kulkeutuisivat myös tämän talon ulkopuolellekin, parlamentin ja komission ulkopuolelle ja osoittaisivat, että kun hyvää tahtoa löytyy ja kun tehdään hyviä ehdotuksia, niin kansalaiset voivat tästä hyötyä. asetus oikeastaan osoittaa kaksi asiaa. Sen valtavan askeleen, jonka eu instituutiot ovat ottaneet, kun sisämarkkinoiden esteitä on poistettu ja on saatu sisämarkkinat valmiimmaksi. Tämä lainsäädäntö myös varmistaa, että toteutamme sellaista kilpailua, joka johtaa siihen, että Eurooppa on globaalilla tasolla paremmin edustettuna. Ja näin voi auttaa myös omia yrityksiään menestymään. On myös joitakin oppeja, joita voimme tästä lainsäädännöstä ottaa. Työstäminen vaati varsin pitkään. Tiedän, että työ oli hankalaa ja useat katsoivat, että tässä EU sitten televiestintäyrityksille ikään kuin velvoittaa jotakin tai pakottaa ne toimimaan jollakin tavalla. Mutta tämä alahan toimii ikään kuin muiden alojen mahdollistajana. Ja näin olemme saaneet nämä huomattavat tulokset aikaiseksi. kun teknologinen kehitys ja innovointi on asioiden ytimessä, niin sitä kautta voimme sitten nopeuttaa kehitystä. Sitten toinen asia, josta voimme ottaa oppia, on se, että kun tiettyjä maksuja on leikattu, niin sitten täytyy varmistaa, että niitä ei muuteta vain muiksi maksuksi. Onpa kyse esimerkiksi perusmaksuista tai lisämaksuista. Minulla olisi vielä kaksi lisää kysymystä ja kommenttia. Esittelitte tukku markkinatilanteen, onko meille selvempiä aikataulutuksia nyt EPPssä. Me uskomme, että uudelleen tarkastelu tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Kun kyse on meidän tulevista suhteistamme yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, niin haluamme neuvottelupöytään tehdä sellaisen ehdotus, ratkaisuehdotuksen, joka varmistaa, että meidän kansalaisemme voivat hyötyä tästä roaming like at home ratkaisusta myös Britanniassa. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Toija SD. Kiitos. Täytyy sanoa, että teidän esittelemänne alustus näiden ratkaisujen toiminnasta, kun verkkovierailumaksut poistettiin, on totta kai meidän mieleemme. Kun katsomme, mitä operaattorit tekevät, niin äh, tässähän ei käynyt niin, että operaattorit olisivat äh, maksuja nostaneet, niin kuin paljon pelättiin. Eli oli aivan selvää, että käyttö varmasti lisääntyy, kun maksut pienenevät. Haluaisin muistuttaa, että me puhumme ennen kaikkea kansalaisista, jotka ovat tässä ensisijaisia hyötyjiä. Euroopan unionin saavutuksena on se, että saimme aikaiseksi tämän järjestelyn. Eihän se helppoa ollut. Minä olin varjoesittelijä, Pilar de Castillo oli myös mukana. Parlamentti totta kai komission avulla sai tässä edistystä aikaan. Neuvosto olisi halunnut toimia toisella tavalla. Eli jos parlamentti ja komissio eivät olisi olleet tässä tiukkoina, emme olisi saaneet tätä tulosta aikaiseksi. Eli tässä me korostimme nimenomaan Euroopan kansalaisten asemaa. Olen tyytyväinen, että nämä poikkeuslausekkeet ovat näin rajallisia. Tehän tiedätte, että aluksi oli pyrkimystä siihen suuntaan, että, että tämä asianmukainen käyttö olisi määritelty hyvin rajoittavasti. Ja sitten eurooppalaiset, jotka liikkuvat EUn alueella usein, niin olisivat sitten tästä kärsineet. Eli alkuun suuntaus oli aivan toisen tyyppinen. Me olemme kuulleet myös viranomaisilta sen, että on varsin rajallinen määrä näitä rajoittavia lausekkeita, joihin on turvauduttu. Totta kai lainsäädäntöä täytyy aina päivittää. Sehän on aivan jatkuva prosessi. tavoitteena tässä on sitten ikään kuin pysyvä roaming, verkkovierailuratkaisu. Kun soittaa omassa maassaan Euroopan unionin ulkopuolelle, niin sitten ikään kuin soittaa äh, ikään kuin olisi kotona, mutta miksi meillä kuitenkin on tällaiset kansainväliset puhelut? Käytetään edelleenkin tätä ilmaisua kansainvälinen puhelu ikään kuin emme olisi täällä Euroopassa. Nythän meillä on jo säätelyä kustannuksista näiden puhelujen suhteen. Siellä tulisi toimia samoin kuin tässä verkkovierailukysymyksessä. Eli on oltava tietyt rajat ja pikkuhiljaa sitten siirryttäisiin maksujen poistamisen suuntaan. Tämän asetuksen uudelleen tarkastelua on jo tässä povailtu ja sitten täytyy ajatella myös sitä mahdollisuutta, että myös kansainvälisistä puheluista poistettaisiin nämä ylimääräiset kustannukset. Thank you. Uh... Kiitos. täällä eh, Rinjuista koordinaattorille korvaajaa? Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kohteliasti kiittää Ravisa Terävää hyvin tehdystä työstä ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä prosessissa. Jos muistatte, niin tämä 5 plus 5 plus 5 ehdotus alkoi Latvian puheenjohtajakaudella, eli viisi minuuttia, viisi sähköpostia, viisi megabittiä. Sama asia ei ilmaiseksi, mutta samalla hinnalla kuin kotimaassa. Aloitamme varsin vakavat keskustelut. Sanoimme, että tämä on vitsi, ei todellista toimintaa. Ja olen iloinen, että onnistumme pääsemään yhteisymmärrykseen. Mutta kun aloitimme viisi vuotta sitten noilla neuvotteluilla, niin monet operaattorit sanoivat, että e, niiden on sitten nostettavaa vähittäishintoja e, niille ihmisille, jotka eivät koskaan matkusta toiseen EU-jäsenvaltioon. Ne sanoivat myös, että monet mobiilioperaattorit e, tulevat menemään konkurssiin, kuten tiedämme. 8 prosenttia Euroopan kansalaisia. Eh, niillä poikkeus operaattorin kanssa. Minulla itsellekin on Minulla on vain 14 gigabittiä mm, eh, kuukaudessa. Minä en näitä rajoja tunne, mutta eh, onko meillä tietoja jäsenvaltioissa, joissa harvoin tarvitsi nostaa vähittäishintoja niille – joissa todella täytyy nostaa vähittäisintöä niille jäsen- ihmisille, jotka eivät koskaan matkusta toisiin EU-jäsenvaltioihin. Onko meillä tietoja äh, mobiilioperaattoreista, jotka ovat äh, menneet äh, konkurssiin tämän Roam Like at Home-järjestelyn takia? Kiitos. Kiitokset, entinen komission jäsen. Ja seuraavaksi edustaja Borkia neljänneksi suuresta ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vierallemme hänen alustuksestaan, joka oli hyvinkin ajankohtainen. Minä voin yhtyä pitkälti siihen, että tämä asetus täytti ne myönteiset osoitukset, jotka siihen kohdistuivat, ja oli näin ollen menestys yritysten kannalta ja tietysti koko unionin kannalta. tukkuhinnat ovat siis laskeneet. Tästä myönteisyydestä huomiota voi olla niin, että on keskittytty sellaisiin seikkoihin, joita vielä voitaisiin parantaa ja jotta myönteiset vaikutukset tuntuisivat vieläkin paremmin. Minä haluaisin ensinnäkin ymmärtää, onko operaattoreita sitten reaktio ollut myönteinen kaikissa jäsenvaltioissa? Vai onko niin, että esimerkiksi tietyissä jäsenvaltiossa operaattorilla on huomattava toiminta-ala matkailun kautta, ja tämä olisi sitten vaikuttanut muihin toimijoihin. Vuonna 2015 minä huomasin, että jotkut operaattorit laittoivat tietyt palvelut maksullisiksi, vaikkakin ne olivat aiemmin tarjonneet niitä ilmaiseksi, ja näin kompensoitiin sitten nämä verkkoviralumaksujen poistumiset. Onko komissio seurannut tätä ilmiötä, kun ajatellaan niitä kustannuksia, joita kuluttajat joutuvat maksamaan? Onko tällä ollut huomattavia merkityksiä, vaikutuksia? Vuonna 2022 kesällä sitten tämä asetus raukeaa ja katsotaan, minkälaisia tuloksia saadaan tästä julkisesta kuulemisesta. Onkohan nyt jo jonkinlaisia suuntauksia komissiossa havaittu, joihin kenties tulisi sitten puuttua? Ja viimeinen kysymys olisi hyvä tietää, miten tilanne nyt muuttuu, kun yhdistynyt kuningaskunta jättää unionin? Onko komissiossa jonkinlaisia neuvottelunäkymiä, jotta meidän kansalaisemme sitten voisivat käyttää edelleenkin tätä Roam Like at Homea myös yhdistyneessä kuningaskunnassa? Sitten kuka käyttäisi puheenvuoron vihreiden puolesta? No minä saatan puhua hiukan lyhyemmin. Te tuossa aiemmin mainitsi, että uusi asetus olisi tulossa. Siis muutetaanko tässä vanhaa asetusta vai tuleeko täysin uusi asetus? Ja toiseksi kysyisin, että koska merkittäviä vaikutuksia operaattoreihin ei ole ollut, niin voitaisiinko hinnoissa mennä vieläkin alemmas kuin mihin tähän mennessä on menty? Kiitokset ja sitten ECR edustaja Tosinovski. Předsedo, e, já jsem patřil k e, té skupině stínových zpravodajů. Puheenjohtaja, minä kuuluin varjoesittelijöihin, jotka ovat halunneet, että saisimme esille ajatuksen sellaisesta sääntelystä, asetuksesta, joka olisi hyvä, selkeä, terve. Olen tyytyväinen, että tämä matemaattinen malli sitten löytyi. Vaikkakin sitten aamujen tunteina, mutta olen siitä tyytyväinen. Ja käsittääkseni tämä on aika lailla onnistunut ratkaisu ollut ja sehän sisältää myös nämä tietyt rajoitukset. Asetus kaiken kaikkiaan oli siis todellinen menestys ja sanon tämän henkilönä, joka alun alkaen oli varsin skeptinen. Katsoin, että ongelmiahan tästä tulee ja erilaisia hankaluuksia. Tämä sääntely sitten tulee tiensä päähän vuonna 2022. Varmasti käydään myös julkista keskustelua sekä täällä että muualla. Berek puolestaan arvioi, että on vielä varaa jossain määrin äh, vähentää hintoja, mutta voi olettaa, että vuonna 2022, kun järjestelmään tulee uusi, uusi elementti, nimittäin 5G, ja sehän vaatii valtavia investointeja. Näitä investointeja on jo tehtävä, koska kilpailu on kiivasta. Oikeastaan kysymykseni kuuluukin, minkälaisia reaktioita, reaktioita te tässä sitten. Nyt on ihan valtava datamäärä ja verkkovierailujen ikään kuin määrä. Tiedän, että tämä nyt on jo on, on vielä varsin varhainen varhaisvaiheen kysymys, mutta miten komissio nyt jo valmistautuu tähän vuoden 2022 jälkeiseen vaiheeseen ja miten tämä uusi investointi huomioidaan? Kiitokset. Gue. Ei. Sitten muut jäsenet. Edustaja González Cesares, ei. Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron? I do not see anybody, so... En nyt näe täällä ketään, joten äh, pyydämme, että komission edustaja Terävä vastaa esitettyihin kysymyksiin ja tekee päätelmät. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja kiitoksia kommenteista. Äh, on helppo keskustella asiasta, jota kaikki pitävät menestyksenä, joten voimme olla samaa mieltä monista asioista. Äh, lähdetäänpä niistä kysymyksistä, jotka liittyvät tulevaisuuteen ja yhdistän ne kaikki, koska nämä oli, kysymykset liittyvät siihen, mitä komissio aikoo tehdä, ottaen huomioon, että että asetus raukeaa kesäkuussa 2022 ja mitä tapahtuu tukkuhinnoille. Ja lopuksi Jera Tusenovski kysyi, että miten otamme huomioon 5G ja liikenteen lisääntymisen ja investoinnit. Nämä kysymykset. Minulla ei ole niihin vastausta. Kuten mainitsin eh, esityksessäni perustuen tietoon, jota meillä on omista kertomuksista ja Berekin tietoon ja markkinatietoon, me aiomme nyt aloittaa eh, työn oman vaikutusten arvioinnin parissa ja kuulemme tietenkin eh, ihmisiä, mitä mieltä he ovat, mitä verkkovierailumarkkinoilla pitäisi tapahtua tulevaisuudessa. Pitäen mielessä tämän lopullisen päätelmän, että ilmeisesti kilpailudynamiikassa ei ole mikään muuttunut. Meidän on otettava se huomioon ja sitten kaikki se työ, mitä teemme tulevina kuukausina ja sitten komission täytyy tämän vuoden loppuun mennessä päättää, mitkä ovat seuraavat askeleet. Tietenkin, jos johtopäätös on se, että meidän kannattaa jatkaa sääntelyä, en halua nyt mitenkään ennakoida, mutta jos se on arvio, niin sitten meidän täytyy tehdä ehdotuksia, että parlamentilla ja neuvostolla on riittävästi aikaa käsitellä ehdotuksia ja päästä yhteisymmärrykseen. Myöskin kun esitettiin kysymys, että milloin komissio päättää mahdollisesti uusista tukkuhinnoista, niin tämä on osa samaa prosessia. Eli jos on ehdotus komissiolta, niin sitten aikataulu riippuu hyvin paljon neuvotteluista neuvostossa ja parlamentissa. Ja sitten tietenkin meillä kaikilla on mielessä tuo takaraja kesäkuu 2022. Se on sitten viimeinen vaihe, jolloin pitää päättää jos ollaan yhtä mieltä siitä, että sääntelyä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Tässä nämä yleiset kommentit tulevaisuudesta. Viimeinen pointti liittyen 5G ja investointeihin. Kaikissa näissä keskusteluissa verkkovierailu ei ole mikään erillinen asia. Meidän on tietenkin otettava huomioon, että Ähm, no ennen, ennen tätä puheenvuoroa puhuttiin turvallisuuskysymyksistä, jotka liittyvät 5G. On paljon asioita, jotka liittyvät äh, taajuuksien myöntämiseen 5Glle, josta sovimme äh, tässä meidän äh, sähköisen viestinnän säännöstössä. Nämä on jaettava vuoden loppuun mennessä, eli on tärkeitä investointeja, joihin operaattorien on ryhdyttävä tulevina vuosina, jotta 5G-verkot voidaan ottaa käyttöön, turvalliset sellaiset, joten kaikki tämä tietenkin täytyy myös ottaa huomioon, kun keskustelumme verkkovierailusta. Ja sitten kysymys liittyen verkkovierailusäännöstön laajentamiseen. Kahdessa kysymyksessä mainittiin yhdistynyt kuningaskunta ja mitä tapahtuu yhdistyneessä kuningaskunnassa tulevaisuudessa. Jälleen kerran muistutan, että verkkovierailuasetus on sisämarkkinan väline. Eli jos on sisämarkkinoilla, niin hyötyy siitä, mitä parlamentti ja neuvosto tarjoavat. Ei maksa siis ylimääräistä verkkovierailusta, mitä tapahtuu kolmansille maille. Se ei tietenkään ole verkkovierailuasetuksen kohteena. Sitä varten on erillisiä neuvotteluja. Edustaja, Ansi, eh, edustaja Toija kysyi, mitä tapahtuu kansainvälisille puheluille. Eh, mitä niille tapahtuu? Me kaikki tiedämme, että on määräys eh, keskusteluna tuloksena on tämä määräys tässä asetuksessa, asetuksessa Se on mielenkiintoinen anekdootti, joka asettaa katon kansainvälisten puhelujen vähittäishinnalle. Tämä on olemassa. Ja sitten on myös raukeamislauseke, miksi aikanaan lainsäätäjä päätti valita tuon vaihtoehdon. Yksi syy taisi olla se, että se on e- erilainen verkkovierailumarkkinoihin verrattuna siinä mielessä, että kun puhelun e- soittaa kotimaassaan kansainvälisen puhelun. On eri vaihtoehtoja äh, tehdä puheluja. Äh, on hyvin paljon internetin pohjautuvia äh, kommunikointipalveluja ja tästä syystä lainsääntäjä päätti ottaa käyttöön vähemmän tiukat säännöt kansainvälisille puheluille. Ja sitten herra Ansipin kysymys. Kysyitte Onko meillä esimerkkejä siitä, että eh, nämä hinnat olisivat nousseet? Eh, yleinen eh, arvio on se, että kotimaan hinnat ovat laskemassa. En tiedä tietenkään kaikkia operaattoreiden tariffeja kaikkialla Euroopassa, joten en voi sataprosenttisesti sanoa, että ei olisi ollut tapauksia, joissa hinnat olisivat nousseet, mutta kokonaiskuva on se, että että verkkovierailun loppuminen ei vaikuttanut kotimaan hintoihin. Onko esimerkkejä sitten siitä, että verkkovierailuja ei tarjota? Meillä on joitakin esimerkkejä. Se, että tarjoako verkkovierailua tai ei, niin se on operaattorin kaupallinen valinta, mutta koska ihmiset sen tilastoista tiedämme, haluavat käyttää verkkovierailua, kun he matkustavat. Se ei ole tietenkään kovin mielenkiintoinen kaupallinen tarjous, jos ei verkkovierailua tarjoa. Meillä on joitakin esimerkkejä erityisesti virtuaalista operaattoreista, jotka ovat keskittyneet kotimaan markkinoille, mutta tämä on varsin harvinaista ei voida yleistää, että kaikki virtuaaliset operaattorit päättivät olla tarjoamatta verkkovierailua, koska se ei ole kilpailullisesti edullista. Sitten Rapukie kysyy myös, mikä oli operaattorien reaktio yleisesti ottaen ja erityisesti tukkupalvelujen tarjonnassa. Yleisesti ottaen operaattorit ovat noudattaneet sääntöjä, ovat eh, lakia noudattavia yrityksiä, eh, ovat noudattaneet sitä, mistä lainsäätäjä on päättänyt. Tämä on osa meidän eurooppalaista kulttuuriamme ja ne ovat hyväksyneet tämän todellisuuden, tämän poliittisen todellisuuden, joten emme kuule kovinkaan paljon valituksia operaattoreilta tästä aiheesta enää kuin vuosia sitten. Tietenkin vaikutus operaattoriin riippuu siitä, onko netto liikenteessä netto vastaanottaja vai netto lähettäjä. Mainitsette erityisesti maat, jonne ihmiset mielellään matkustavat esimerkiksi sääolosuhteiden takia. Kuten sanottua, myös noissa maissa, kun katsoo maakohtaisia lukuja tukkusopimuksille ja katsoo hintatasoa ja katsoo noita hintoja, vertaan niitä säänneltyihin hintoihin, ne ovat yleensä alle säänneltyjen hintojen. Tämä osoittaa, että myös näissä maissa äh, operaattorit äh, onnistuvat kattamaan tukkukustannukset. Sitten jos katsotaan niitä maita, joissa äh, ilmasto ei ainakaan vielä ole kovinkaan lämmin ja sieltä mielellään matkustetaan, niin maksavatko nämä operaattorit noissa maissa liian korkeita tukkuhintoja? Tätä voi nähdä, jos katsoo niitä yrityksiä, jotka ovat hakeneet tätä kestävyyspoikkeusta tai soveltavat e, ehkä useammin tätä fair usea Usein kyse on Pohjoismaista, joissa on nämä rajattomat eh, hinnat ja jossa on paljon tukupalvelujen nettoostajia näissä maissa kestävyyspoikkeusta on sovellettu, mutta eh, näemme, että siellä yhä harvemmat eh, operaattorit hyödyntävät tätä, joten nämäkin operaattorit saavat sopimuksia, jotka mahdollistavat sen, että ne pystyvät vähittäistasolla tarjoamaan palveluja kärsimättä liian korkeista tukkuhinnoista. Tietenkin eroja maiden välillä on, mutta kokonaiskuva on se, että järjestelmä toimii hyvin. Mitä tulevaisuudessa tapahtuu, niin se on sitten arvioitava tulevaisuudessa. Ja toivonkin, että nyt olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia oikein paljon. Thank you once again. I, I can... Kiitos. Onko teillä vielä lisäkysymyksiä? Jos ei, niin tämän esityslistan kohdan käsittely päättyy. Tämähän on todellinen menestystarina jopa sellaiset kansalaiset, jotka eivät ole äh, kovin innostuneita Euroopan unionista pitävät äh, verkkovierailua menestystarinaa. Kiitos oikein paljon. now we have uh, last... Uh, Nyt meillä on viimeinen äh, esityslistan kohta vielä äh, käsittelemättä, nimittäin äh, internetin, YK internethallintofoorumin kokous, joka oli 14. kokous, ja siellä meillä oli valtuuskunta, jossa oli Itron, Imkon, Juurin äh, ja muiden valiokuntien edustajia mukana. Tämä hallintofoorumin kokous äh, oli 25.29. marraskuuta viime vuonna. Ja puheenjohtajakokous äh, oli myöntänyt luvan kymmenelle edustajalle osallistua loppujen lopuksi, koska tämä oli samaan aikaan marraskuun täysistunnon kanssa, niin neljä parlamentin jäsentä osallistui kansainväliseen internetfoorumiin. Ja nyt pyytäisin, että valtuuskuntamme puheenjohtaja edustaja Kalves Munjos kertoisi meille tuosta valtuuskuntamatkasta. Olkaa hyvä. Kiitos. Internetin hallintofoorumi on tosiaan foorumi, jossa YK puitteissa keskustellaan internetin hallinnoinnista 25.–29. marraskuuta 2019 kokous järjestettiin Berliinissä. Yksi maailma, yksi netti, yksi visio otsikon alla. Digitaalinen inkluusio, datahallinto, turvallisuus, nettivakaus olivat aiheiden joukossa. Kaljurant Libestä, Melkior Jurista ja Alessandra Kees Imkosta olivat kanssani tuolla internethallintofoorumin kokouksessa valtuuskuntamatkallamme mukana. Ja koska tosiaan Strasburgin marraskuun istuntoviikko oli samaan aikaan ja tuolloinhan äänestettiin juuri komissiosta, niin me sitten lähdimme Berliinistä päivää etuajassa, koska halusimme kaikki osallistua tuohon tärkeään äänestykseen Strasburgissa. Puhuttiin muun muassa Saksan hallituksen ja parlamentin ponnisteluista vahvistaa internetin hallintofoorumin parlamentaarista ulottuvuutta, samoin mm, etelän pallonpuoliskon läsnäoloa oli vahvistettu. Antonio Guterres äh, puhui siitä, että pelkästään äh, datamanipulaatio voi usuttaa ihmisiä toisiaan vastaan ja tätä varten äh, tarvitaan tiukkaa globaalia vastausta. Hän totesi myös, että voisi piakkoin nimittää teknologialähettilään, joka tekisi työtä hallitusten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta saataisiin luotua kansainvälinen puitteisto. Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi, että monenvälisyys on perusperiaate uuden äh, teknologian jatkokehitykselle. Hän korosti myös, että meidän kaikkien täytyy äh, säilyttää internetin ydin äh, yhteisenä Äh, hyvänä. Äh, internet äh, ei voi olla hallitusten tai valtioiden käsissä. Ja Euroopan parlamentin valtuuskunta osallistui hyvin vilkkaaseen keskusteluun eri parlamenttien edustajien välillä. Kaikkialta maailmasta puhuimme tekoälystä, kansainvälisestä yhteistyöstä, turvallisemman avoimen vapaan internetin kysymyksessä. Ja sitten tietenkin kriittinen infrastruktuuri ja sen varmistaminen. Tapasimme muun muassa Geld Hype etelä-afrikkalaisen kansalaisjärjestön edustajia, jossa rohkaistaan nuoria naisia koodaamaan. Sitten muun muassa kasvotunnistusteknologiasta puhuttiin ja meille tehtiin selväksi, että tällainen kasvotunnistusteknologia itse asiassa ei toimi eikä ole riippumatonta esimerkiksi mustien henkilöiden kohdalla tunnistus voi olla eri tasoista kuin valkoisten. Ja tämä voisi johtaa muun muassa eroihin eri rotujen tai sukupuolten välillä. Ja 2005 vuoden alusta internet, niin kutsuttu internetin eh, keksiä on toiminut eh, Googlen internet-evankelistana. Me tosiaan puhuimme paljon eh, tekoälystä ja myös herra Surf viittasi juuri siihen, että 60-luvulta asti internet on kehittynyt tekoäly on kehittynyt, mutta edelleen ollaan kaukana Äh, lopputuloksesta. Hän puhui muun muassa konekäännöksistä, jotka ovat parantuneet valtavasti viime vuosina, mutta ongelmia niihinkin liittyy edelleen esimerk- ja sit esimerkiksi kun äh, kielet ovat vähemmän ja enemmän tunnettuja ja levinneitä ja hyvin erilaisia, joten äh, kehitystä vielä odotettavissa. Internet Society Icon, Yhdysvaltain valtuuskunta ja nuorten, nuorten internetfoorumivaltuuskunta olivat myös tapaamiemme tahojen joukossa. Me kritisoimme sitä, että ihmisoikeusaktivisteja estetään käyttämästä internettiä monissa maissa. Korostimme myös, että että kaikkien on päästävä internettiin, koska internetillä on niin valtava vaikutus ihmisten päivittäiseen elämään, demokratiamme, kansalaisyhteiskunta ja yritykset, kaikki ovat internetistä riippuvaisia. Lisäksi korostettiin digitaalisen teknologian merkitystä kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemisessä ja puhuttiin standardeista, kuten esimerkiksi tietosuoja-asetus ja kansainvälisen sääntelyn tarpeesta. Ja lopuksi haluaisin kiittää Olga joka oli meidän EP-valtuuskunnan mentori. Todella lämpimät kiitokset saimme todella paljon tukea Berliinin mennessä. Me itsellänikin oli tuolloin vielä vamma, joten sain paljon tarvitsemani apua. Kiitos. Kiitos. Haluaako joku mukaan ottaa puheenvuoron tästä Berliinin matkasta? Ei. Siinä tapauksessa kiitokset ja ilmoitan vielä, että tänä vuonna Katowicessa Puolassa kokoontuu 2-6. marraskuuta samainen äh, internetin hallintofoorumi seuraavan kerran. Kiitos oikein paljon tästä. Ja näin äh, päivän kokous päättyy. Kiitos kaikille.